Possiamo cominciare? Voimmeko aloittaa? Tervehdin ilolla neuvoston puheenjohtaja Chestelliä. Hän käsittelee Euroopan asioita ja me tunnemme hänet jo varsin hyvin. Olemme tavanneet hänet epävirallisesti sekä Brysselissä että Strasbourgissa ja hän on ollut läsnä myös Kosakin kokouksessa Madridissa ja puheenjohtajakokouksessa, eli me tunnemme hänet jo varsin hyvin ja luotamme siihen, että hänen työnsä jatkuvat edelleen ja työmme jatkuvat hyvässä hengessä parlamentin erityisesti meidän valiokuntamme ja neuvoston kanssa. Nyt haluaisin antaa jotakin ilmoituksia. Eilen koordinaattorit kokoontuivat ja teimme seuraavat päätökset. Mitä tulee ulkosuhdehallintoon, henkilöstön säännöt, säännöstön muutos annettiin käsiteltäväksi Verhofstadtille. Samoin rahoitus, asetusta käsittelee Verhofstadt. Tarkistukset voi jättää valiokunnassamme 6.8. kello 12 mennessä. Toinen asia, jota käsittelimme, oli taloudellista hallintoa käsittelevä mietintö ja Hauregi valittiin tähän esittelijäksi. Ja DAF käsittelee vaalijärjestelmää ja tarkistukset pitää jättää 20. lokakuuta keskiyöhön mennessä. Sitten kansalaisaloitteesta päätettiin esittelijöiden pyynnöstä 5.10. kuunnella mini-istunnossa Silvi Ivan Kaufman ja Jehra Mojeria. Ja esittelijät ja koordinaattorit aloittavat jo epäviralliset yhteydenotot neuvoston, jotta päästään mahdollisimman pikaisesti sopuun. Tämä on meille hyvin tärkeää. Mitä sitten tulee ihmisoikeusyleissopimukseen liittymiseen? Esiin tuli kysymys. Redin komissiosta on saanut mandaatin äh, neuvotella Euroopan neuvoston kanssa ja asiakirja on luottamuksellinen, joten emme ole sitä saaneet ja pyydämme virallisella kirjelmällä, että tämäkin valiokunta saa tämän mandaattitekstin nähtäväkseen. Ja pyydämme Rova Redingiä osallistumaan kuulemiseen Afkon ja mahdollisesti petivaliokunnan kanssa, vetomusvaliokunnan kanssa. Sitten pääsimme sopuun mietinnön laatimisesta, poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoittamisesta ja niiden laajemman työjärjestyksen laatimisesta ja esittelijän rooli näistä rahoituskysymyksistä, joita tullaan siis käsittämään jo ennen ensi helmikuuta. Jätin eteenpäin ja tässä kaikki. Nyt annan puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle Chastelille. Hänellä on kunnianhimoinen tehtävä hoidettavanaan. Hän on ollut myös aikaisemmin ministerinä, joka vastasi kulttuuri-, taide- ja teatterikysymyksistä. Ja hän on ollut myös parlamentin puhemiehenä. Hän on aina menestynyt vaaleissa äärimmäisen hyvin, mutta ennen kaikkea tunnemme hänet henkilönä, joka tuntee Euroopan ja Euroopan ongelmat äärimmäisen hyvin. Ja hän kertoo meille nyt varmasti, mitkä ovat ne suuntaukset joita, ja prioriteetit, joita Belgialla on puheenjohtajakaudellaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on ihan totta. Tehän jo tässä alustavasti viittasitte siihen, että Tämä on ensimmäinen, tämä on jo to, neljäs kerta, kun me tapaamme täällä tässä valiokunnassa, mutta ensimmäinen kerta, kun me tapaamme virallisesti puheenjohtajakautemme puitteissa, mutta me olemme jo oppineet tuntemaan toisemme ja siksi minulla onkin suuri ilo voida esitellä teille tänään puheenjohtajavaltion ohjelma puoleksi vuodeksi. Muistanette, että Euroopan unioni on käynyt läpi pitkän siirtymäkauden. Viime vuonna meillä oli vaalit, Euroopan parlamentin vaalit ja helmikuussa nimettiin komissio, joka huhtikuussa esitti lainsäädäntöohjelmansa. Nyt minä haluaisin puhua teille Belgian puheenjohtajakauden ohjelmasta seuraaville seuraavan puolen vuoden ajaksi. Mehän muistamme eh, Laakenin huippukokouksen julkilausuman ja sen, kuinka pitkän matkan olemme kulkeneet kohti Lissabonin sopimusta. Ja nyt näyttää siltä, että on aika lopultakin toimia Euroopassa. Se, mitä sanon, on ihan yksinkertaista, ilmeisen yhte- yksinkertaista, koska tarkoitushan on tässä eh, täytäntöönpanna uutta eh, perussopimusta, ja parantaa suhteita Euroopan parlamentin, neuvoston, korkean edustajan ja Euroopan neuvoston puheenjohtajan välillä. Mutta tämä hankehan on itse asiassa erittäin kunnianhimoinen. Tämä valiokunta, tämä perustus, perussääntövaliokunta on varmasti tietoinen tämän hankkeen kunnianhimoisuudesta. Eri instituutioiden täytyy nyt tulkita perussopimusta ja ottaa kiinni vähän sitä lainsäädäntöviivettä, joka tapahtui Euroopan vaalien aikana. Meidän henkemme mukaista on jatkaa edellisen puhe, puheenjohtajavaltion aloittamaa hyvää työtä. Mehän tiedämme, että puheenjohtajaval, puheenjohtajakausi on ikään kuin palvelus, jonka maa tekee Eurooppa-neuvostolle, ja me todellakin haluamme ottaa huomioon yhteisömenettelyä järjestelmän aina kun on tarkoitus viedä eteenpäin eurooppalaisen talomme rakentamista. Olemme vakuuttuneita siitä, että ainoastaan yhteisin toimin, siis neuvoston ja muiden instituutioiden kesken, voimme mahdollistaa sen, että Eurooppa voi vastata tämän hetken haasteisiin. Haasteethan ovat lukuisat ja työtä on paljon. Me tulemme keskittymään kuuteen suureen painopisteeseen, kun tämän vuoden 2010 toisella puoliskolla olemme puheenjohtajavaltiona. Ensinnäkin me haluamme päästä eroon kriisistä, talouskriisistä. Toinen teemamme on köyhyyden torjuminen ja syrjäytymisen torjuminen. Kolmas aihe ovat ilmastoneuvottelut. Tämä on ympäristöteema. Neljäs teema liittyy oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueen syventämiseen. Viides liittyy Euroopan unionin tehokkuuteen maailmanlaajuisena toimijana. Ja toki meidän täytyy myös täytäntöönpana Lissabonin sopimusta. Joka kerta kun neuvosto käsittelee näitä teemoja, niin Belgia haluaa saada aikaan konkreettisia tuloksia, jotka ovat kansalaisten toiveiden ja odotusten vastaisia, äh, mukaisia. Äh, viime viikolla äh, Belgia puheenjohtajavaltiona äh, esitteli ohjelmansa virallisesti täysistunnossa. Ja tänään haluaisin teidän kanssanne ja omalta osaltani puuttua kolmeen teemaan, jotka ansaitsevat erityistä huomiota ennen kuin voin vastata teidän kysymykseen. Ensinnäkin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpaneminen ja sen uudistukset. Toiseksi puitesopimus parlamentin ja komission välillä. Kolmas teema on vaali, Euroopan parlamentin vaalisäännön muuttaminen. No, ensimmäinen teema Lissabonin sopimuksen täytäntöönpaneminen. Belgian kunnianhimoinen tavoite on se, että haluamme viedä mahdollisimman paljon eteenpäin, niin pitkälle kuin mahdollista, tätä täytäntöönpanoa. Haluamme saada päätökseen sen siirtymävaiheen, joka alkoi silloin, kun sopimus astui voimaan. On tiettyjä teemoja, jotka erityisesti ovat kiinnittäneet huomiomme. Ensinnäkin ulkosuhdehallinto on yksi tällainen teema. Kyseessä on eurooppalainen ulkosuhdehallinto, joka tulee olemaan erittäin tärkeä väline meille ulkoisissa toimissamme. Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano voimaan tulemisestahan on nyt kulunut kuusi kuukautta ja nyt me olemme saaneet aikaan päätöksen ulkosuhdehallinnosta. Se vastaa sitä yhteisymmärrystä, joka 21. kesäkuuta tehtiin Madridissa. Neuvostossa teksti on vielä hyväksyttävä. Se tapahtuu 26 heinäkuuta, eli parin viikon kuluttua. Haluan kiittää vilpittömästi parlamenttia sen rakentavasta asenteesta koko sen, koko sen projektin aikana, kun olemme perustaneet ulkosuhdehallintoa. Euroopan parlamentti ja sen neuvottelijat ja teidän esittelijänne ovat olleet vaateliaita, mutta rakentavia. Työtähän ei toki ole vielä tehty valmiiksi. Meidän täytyy vielä päättää rahoitusasetuksesta, perussäännöstä, henkilöstösäännöistä ja siitä, miten tämä ulkosuhdehallinto oikeastaan voi toimia. Minä kuitenkin voin varmasti laskea sen varan, että Euroopan parlamentti on jatkossakin yhtä rakentava kuin aiemminkin. Toinen teema liittyy Euroopan unionin liittymiseen ihmisoikeussopimukseen, peruskirjaan. Lissabonin sopimushan on vahvistanut sitä, että Euroopan unioni todellakin allekirjoittaa ihmisoikeudet, haluaa pitää kiinni. Nyt ihmisoikeusperuskirja on nostettu primäärilainsäädännön tasolle ja nyt Euroopan unioni, unionilla on paremmat välineet puolustaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ja meillä on myös, on otettava huomioon myös Strasbourgin tuomioistuin, istuimen toimivalla tässä yhteydessä. Kun me liitymme tähän perussopimukseen, niin se vaikuttaa siihen, miten Euroopan unioni nähdään ulkopuolelta. Eli Euroopan unioni tulee kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Tämä on erittäin tärkeä painopiste meille. Neljäs seitsemättä neuvosto hyväksyi yksimielisesti direktiivin, tai siis komission toimintaohjeet neuvotella – komission mandaatin no-, neuvotella tästä sopimuksesta. Tämä on erittäin monimutkainen ja tekninen tehtävä. Siinä vaiheessa, kun komissiolle annettiin neuvottelumandaatti, niin neuvosto kävi pitkiä keskusteluita, joihin myös parlamentti, parlamentin näkemykset otettiin huomioon. Neuvoston täytyy säännöllisesti ottaa huomioon parlamentin kannat ja uskon, että myös komissio tulee tiedottamaan parlamentille säännöllisesti neuvotteluiden kulusta. Kolmas tärkeä aloite on kansalaisaloite. Se, että Euroopan unionia halutaan lähentää ja kansalaisia halutaan lähentää keskenään, se on ollut aina Belgian kunnianhimoinen tavoite jo Laakkenin julkilausumasta alkaen. Minä itse haluan ottaa olen, olen alusta saakka halunnut ottaa mukaan myös kansalaisyhteiskunnan, kuulla kansalaisyhteiskuntaa, kun olemme laatineet omaa ohjelmaamme. Tämä kansalaisaloite on kaikkein konkreettisin ja näkyvin uudistus kansalaisille, jonka Lissabonin sopimus on tuonut muassaan. Ja tämä varmasti on omiaan rohkaisemaan keskustelua kansalaisten kesken Euroopan unionista. On erittäin tärkeää, että kansalaisilla, kansalaiset saavat mitä pikimmiten tämän uuden välineen käyttöönsä. Ja jotta se voisi tuoda muassaan odotettuja tuloksia, sen täytyy olla käyttäjäystävällinen, helppokäyttöinen, niin että kansalainen missä tahansa jäsenvaltiossa voi noudattaa samaa menettelyä kuin allekirjoittaa aloitteen. Sääntöjen täytyy olla oikeasuhteisia, eikä menettelyn pidä olla turhan rajoittava eikä monimutkainen. Nyt me odottelemme teidän mietintöänne aiheesta. Minähän ymmärsin, että te lokakuussa aiotte järjestää useitakin kuulemistilaisuuksia tästä aiheesta. Me tulemme kyllä korva höröllä kuuntelemaan keskusteluanne ja tulemme myös lukemaan sen mietinnön, jonka, joka tästä valiokunnasta ö, tulee. Neljäs aihe, joka liittyy tähän otsikkoon, vuoden 2011 budjetti. Budjettikysymykset ovat instituutioiden suhteiden sydämessä niin parlamentin kuin neuvostonkin. Ja puheenjohtajakautemme aikana Lissabonin uusia säädöksiä, jotka liittyvät budjettiin, aletaan toteuttaa ensimmäistä kertaa. Toivottavasti saamme luotua hyvän ennakkotapauksen. Budjetti äh, komitea äh, Belgian puheenjohtajuuden, äh, puheenjohtajan johdolla on jo laatinut budjetti luonnoksen ja siitä tullaan sitten keskustelemaan 27. lokakuuta ja 15.11. niin parlamentin kuin neuvostonkin kesken. Ja Belgia haluaa pitää huolen siitä, että budjettimenettely tulee sujumaan mutkitta jatkossa. Ja neuvottelujahan, kuten sanottu, käydään marraskuussa. Viides tärkeä aihe ovat delegoidut säädökset – ja komitologiamenettely. Belgia haluaa tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta mahdollisimman nopeasti löydämme yhteisymmärrykseen täytäntöönpano- ja delegoitujen säädösten osalta. Oikeusasian valiokunta on jo aloittanut tunnustelut tältä osin. Toivottavasti saamme ensimmäisen käsittelyn suoritettua mitä pikimmiten. Belgia lähtee siitä, että oikeusasian valiokunnan puheenjohtaja Leene pitää huolen siitä, että näistä delegoidusta säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä keskustellaan yhtä aikaa, koska ne muodostavat saman paketin. Nehän perustavat 209 ja 290 artikloihin perussopimuksessa. Ja 290 hän säätää, että parlamentti ja neuvosto ovat yhteis- lainsäätäjiä. 291 taas antaa parlamentille valvontaoikeuksia. Tämähän on ihan normaalin käytännön mukaista, että parlamentilla ei ole kuitenkaan täytäntöönpanovaltaa toisin kuin komissiolla on. Ja 291 artiklassa sanotaan, että nimenomaan jäsenvaltioiden tehtävä on valvoa täytäntöönpanotoimivaltoja, joita komissiolle on myönnetty. Tämä kyllä aiheuttaa tietysti periaatteellisia kysymyksiä, koska tässä on kyse toimivalloista. Kompromissia ei voida löytää, ellei kunnioiteta instituutioiden välistä tasapainoa sellaisena kuin perussopimus on sen säätänyt. Täytyy löytää tasapaino, mutta täytyy myös löytää sellainen ratkaisu, joka hyödyttää unionia. Ei pidä hyväksyä sellaista kompromissia, joka mutkistaisi asioita ja lainsäädäntöä. Meidän kaikkien etujemme mukaista on se, että kun yhteispäätösmenettelyssä parlamentti ja neuvosto hyväksyvät lainsäädäntöä, sitä voidaan myös konkreettisesti helposti soveltaa. Kuudes seikka. Suhteet Eurooppa-neuvoston ja tämän rotaatiopuheenjohtajuuden välillä. Siinä vaiheessa, kun perussopimus astuu voimaan, niin Pelkiä puheenjohtajavaltiona pitää kyllä huolen siitä, että suhteet sukeutuvat mutkattomiksi ja hyviksi pysyvän Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan välillä. Me pyrimme eh, siihen, että nämä kaksi instituutiota ovat toisiaan täydentäviä. Eurooppa-neuvosto antaa unionille eh, impulsseja, eh, poliittista osviittaa, mutta ei aivan kuten artiklassa 15 kohdassa 1 sanotaan, ei, sillä ei ole toimeenpano toimivaltoja. Neuvosto ja parlamentti taas toteuttavat lainsäädäntö- ja budjettitoimivaltoja ja pitävät huolen siitä, että koordinaatio toimii siten kuin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklassa 17 sanotaan. Ja neuvosto eri konstellaatioissa valmistelee työtä ja pitää huolen siitä, että Eurooppa-neuvoston ja komission välillä vallitsee tietty jatkuvuus. Nämä ovat uusia Lissabonin sopimuksen muassaan tuomia säädöksiä. Niitä Espanjan puheenjohtajakaudella jo ensimmäistä kertaa täytäntöön pantiin. Ja eri puheenjohtajavaltiot pyrkivät pitämään huolen siitä, että jatkuvuus vallitsee. 8. tammikuuta Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja tapasi Zapatero Madridissa ja edelleenkin Euroopan neuvoston puheenjohtaja jatkaa tätä samaa käytäntöä. Hän haluaa tavata ainakin kerran kuussa puheenjohtajavaltion ulkoministerin. Tämä mahdollistaa sen, että voimme koordinoida ja tehdä yhteistyötä neuvoston ja Eurooppa-neuvoston välillä. Tämä on aivan... Ja sitten meillä on uusi Eurooppa 2020-strategia. Toivottavasti se mahdollistaa erinomaisen yhteistyön neuvoston ja muiden instituutioiden välillä. Kaikki varmasti haluamme, että Eurooppa-neuvoston asettamat suuntaviivat täytäntöön pannaan mahdollisimman hyvin, siten kuin ne on asetettu viime maaliskuussa ja ja edellisessä Euroopan neuvoston huippukokouksessa. 2020-strategia mm, on erittäin tärkeä strategia. Siihen liittyy sellaisia aloja kuin vaikkapa kulttuuri, nuoriso, sosiaaliturva, etc., työllisyys ja niin edespäin. Espanjan kaudella jo aloitettiin hyvä yhteistyö ja sitä tulemme kehittämään Belgian puheenjohtajakaudella. Toinen tärkeä alue, johon haluaisin teidän kanssanne, josta haluan teidän kanssanne keskustella, on puitesopimus parlamentin ja komission kesken. Kuten tiedätte ehkä paremmin kuin minäkin, minäkään, niin tällainen puitesopimus on sopimus, jonka Euroopan parlamentti ja komissio hyväksyivät vuonna 1995, vuonna 2000 ja 2005. Jotta voidaan taata instituutioiden välinen tasapaino. Neuvosto on julkaissut julkilausuman, joka liittyy tähän puiteohjelmaan ja jonka myötä se voi varata itselleen perussopimuksen sallimissa rajoissa mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin. koska puitesopimusta ei ole vielä tässä vaiheessa lähetetty neuvostolle. Neuvoston on vaikea reagoida tähän uusimpaan puitesopimukseen. Neuvosto on kuitenkin ollut ehkä hiukan huolissaan asiasta. Euroopan parlamentin puhemiehelle lähettämässään kirjeessä neuvosto on ilmaissut huolensa tämän sopimuksen tiettyjä säädöksiä kohtaan. Tässä kirjassa neuvosto myös ilmaisi toiveensa jatkaa epämuodollisia kontakteja teidän kanssaan, jotta myös meidän huolemme otettaisiin, legitiimit huolemme otettaisiin huomioon. Itsestään selvää on se, että neuvosto tulee kieli keskellä suuta analysoimaan sopimusta oikeudellisessa osastossaan. Joka tapauksessa olemme yhtä mieltä sen mielipiteen kanssa, jonka COSAC on jo ilmaissut. Eli että komission ja parlamentin puitesopimus ei saa vaikuttaa kielteisesti toimielinten väliseen tasapainoon. Artikla 17.1, joka koskee vuotuista lainsäädäntöohjelmaa, säätää, että komissiolla on aloitteen teko-oikeus – neuvosto keskustelee parlamentin kanssa ohjelmasta ja parlamentti tekee omia ehdotuksiaan. Komissio on kuitenkin antanut ymmärtää, että kunhan vain sen aloiteoikeutta kunnioitetaan, niin instituutioiden välinen dialogi on aina mahdollista. Itse haluaisin myös viedä eteenpäin tai käydä epämuodollista dialogia trion kesken siis Espanjan, Belgian ja Unkarin kesken. Ja tähän vuoropuheluun osallistuisi myös parlamentin valtuuskunta, e, joka koostuisi parlamentin edustajista ja myös Euroopan parlamentin pääsihteeri. Tämän ehdotuksen tein Busekille viime viikolla Strasburgissa. Ja parlamentin puhemies taas on ehdottanut kahta kokousta per puheenjohtajakausi jotta voitaisiin ähm, pohtia, millä tavalla lainsäädäntöohjelma etenee. Kaikki tämä osoittaa, että me tässä ähm, haemme sopivaa dialogin muotoa instituutioiden välillä. Äh, tietenkin täytyy, tässäkin täytyy edetä varovasti. Kun ajatellaan äh, sitä äh, työ, työn määrää, joka meilläkin on ja tulevillakin puheenjohtajuuksilla on, edellyttää kyllä sitä, että kaikki instituutiot, siis ainakin parlamentti ja neuvosto, tekisivät työtä mahdollisimman rakentavasti. Sitten neljäs asia, josta haluan puhua, on Euroopan parlamentin vaalin, vaalisäännön muuttaminen. Tässähän kaiken aana ja oona on parlamentin oma aloite. Hän on tehnyt aloitteen ja jos parlamentti tällaisen aloitteen neuvostolle virallisesti lähettää, niin me tietenkin tartumme siihen. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on erittäin monimutkainen harjoite. Vaalikysymykset ovat aina hyvin arkaluontoisia jäsenvaltioissa ja jos muutoksia halutaan tehdä, niin kansain jäsenvaltioiden täytyy tehdä päätös yksimielisesti. Daffin esitys edellyttää myös perussopimuksen muuttamista. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus ja perustuslaillinen sopimus aiheuttivat kaikenlaista keskustelua ja pitkittivät asioita, niin se johti siihen, että neuvostossa oltiin hiukan väsyneitä keskustelemaan perustuslaillisista asioista, mutta kyllä me siitä huolimatta odottelemme teidän kantaanne tästäkin aiheesta johtopäätös. Haluaisin kertoa teille muutamia huomioita, jotka liittyvät Belgian puheenjohtajakauden ohjelmaan ja siihen, mitä me tulevina kuukausina aiomme tehdä. Instituutioiden kannaltahan tämä on erittäin tärkeä vaihe Perus, perussopimuksenkin viimeisimmät vaiheet ovat osoittaneet, että kaikki naisten tekstien täytäntöönpaneminen on vähintään yhtä tärkeää ja hankalaa kuin niiden laatiminen. Toivon, että me voimme kaikki tehdä hyvää yhteistyötä, jotta voimme täytäntöönpanna Lissabonin sopimusta niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin Euroopan unionia ja tekee päätöksenteosta miellyttävää. Kiitos. Kiitoksia neuvoston puheenjohtajalle tästä hyvin laajasta Belgian puheenjohtajakauden ohjelman esittelystä. Ennen kuin annan puheenvuoron jäsenille, niin haluaisin sanoa, että niin, kuten sanoin, tässä siis 5. lokakuuta on tarkistusten jättämisen määräaika tälle kansalaisaloitekysymykselle. kysymykselle ja meillä on myös kuuleminen. Ja näin eilen koordinaattorit päättivät, koska olimme päättäneet, että 30. syyskuuta meillä on kansallisten parlamenttien kuuleminen tästä aiheesta, puolen päivän kuuleminen siis, ja puoli päivää kuuntelemme kuuntelemme kansallisia parlamentteja myös vaalilainsäädäntöön liittyen. Nämä ovat hyvin tärkeitä aiheita. Nyt annamme ensin puheenvuoron kollega Haureille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Tämä oli hyvin tarkka esitys ja onnittelen teitä tästä panoksestanne. Se oli hyvin konkreettinen esitys. Ja sen henki oli hyvin eurooppalainen sen ajan mukaisesti kuin mitä nyt elämme. Omasta ryhmästäni tuntuu siltä, että harvoin on ollut hetkiä, jolloin Euroopan kulttuuri olisi en, enemmän yhteisöllisempi. Me todella menemme eh, nyt entistä tarkemmin ja tiukemmin yhdentymisen suuntaan. Ja tämä on hyvin tärkeää ja kiitämme Belgiaa puheenjohtaja maana. Se jälleen kerran vahvistaa sen, että toimitaan näin tärkeässä hengessä. Tämä on tietenkin kiertävä puheenjohtajuus, mutta se kuitenkin antaa poliittisia impulseja. Ja on tärkeää, että ministerineuvostoa johdetaan tällaisen, tällaisessa hengessä. Minulla on teille kolme kysymystä, jotka kiinnostavat minua. Te puhutte siitä, että puheenjohtajavaltio Belgia, Belgia valmistelee vuoden 2011 talousarviota, mutta tuskin on mikään yllätys, että kaikki Euroopan unionin kansat nyt kärsivät kriisin seuraamuksista. Joissakin maissa enemmän, toisissa vähemmän. Säästöpolitiikka vaatii kansalaisilta valtaisia ponnistuksia. Eläkeläiset, monet, monien maiden virkamiehet, hallintokustannukset. Voisimme laatia paljon esimerkkejä tai tehdä esimerkkejä eri maista, mutta varmasti kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Euroopassa todella kansalaiset uhrautuvat kriisin takia hyvin rankasti. Ja haluaisin kysyä, voiko tämä muuttaa tai vaikuttaa nyt jotenkin vuoden 2011 talousarvioon toimielinten osalta. Monet eivät ymmärrä varmastikaan sitä, että Eurooppa, sen komissaarit, parlamentaarikot, Euroopan keskuspankki ja kaikki toimielimet kääntävät selkänsä tälle kriisille, jossa koko muu Eurooppa rämpii. Eli näettekö, että meidän täytyy todella tehdä ele, ele kansalaisten suuntaan siitä, että me sitoudumme solidaarisuuden henkeen, että toimielimet sitoutuvat yhtä lailla kuin kaikki muut. Näettekö mahdollisuuden esimerkiksi väliaikaisesti tai suhdanteiden mukaisesti leikata korkeiden virkamiesten palkkoja esimerkiksi tai jäädyttää palkat. Eurooppa katsoo tänne päin. Kaikkialla todella ponnistellaan, että tilanne paranisi. Toinen kysymykseni sitten koskee taloudellista hallintoa, hallinnointia. Sanoitte ja olen yhtä mieltä tästä, että toimielimissä on tiettyä väsymystä sopimuksen suhteen. Mutta nyt kun Lissabonin sopimus on käynnistetty, niin näkyykö jotakin sopimuksen liittyviä heikkouksia tai porsan reikiä taloudessa? Esimerkiksi mitä tulee solidaarisuuteen, me joudumme pelastamaan yhdessä elämän ja nyt on otettu käyttöön 10 tai 12 tointa, joiden takia meidän täytyy todella pohtia toimielimiä ja niiden toimia tällaisessa tilanteessa. Ja koska nyt tällaista väsymystä on, niin mitä neuvosto aikoo tehdä, jos tarvitaan välttämättömiä pieniä uudistuksia. Esimerkiksi saksalaiset haluavat ottaa käyttöön erilaisia sanktioita. Ja talouden vakauttamisessa Saksan valtiovarainministeri sanoo, että jos tällaisia mukautuksia täytyy tehdä, niin tehtäköön näin, mutta niiden pitää olla minimaalisia. Eli kun pohdimme nyt talouden hallintoa, niin näettekö, että voimme tehdä aivan pieniä uudistuksia, melkein sellaisia, että kukaan niitä edes huomaa, vai tarvitsemmeko pikemminkin sopimusten kautta syvempiä uudistuksia useilla aloilla? Useilla aloillahan niitä jo on, mutta näyttää siltä aivan selvästi, että nykyiset puitteet eivät vielä riitä. Ja kolmanneksi kesäkuun lopussa te hyväksyitte hallitusten välisessä konferenssissa sopimuksen uudistuksen niin, että parlamenttiin saatiin 18 uutta parlamentaarikkoa. Ja kysyn, aiotteko edistää sopimuksen ratifiointia 27 maassa nyt siis suoraan niin, että tämä sopimuksen uudistus ratifioitaisiin ja että nämä 18 uutta parlamentin jäsentä, jotka tänne kuuluisivat, pääsisivät mukaan parlamentin vai odotatteko, että EU-hun liittyy esimerkiksi Kroatia tai Islanti, jotta jäsenvaltiot ratifioisivat tämän uudistuksen voi olla, että mikään maa ei koskaan enää liity unioniin. Varmasti ymmärrätte tämän. Ja jos täällä nyt odotamme, että jäsenvaltiot lähtevät ratifioimaan sopimusta, kun tapahtuu jotakin mullistuksia, niin sanon vielä, että tämä on poliittisesti hyvin tärkeä uudistus. Siitä on sovittu hallitusten välisessä konferenssissa ja olemme tehneet poliittisia sopimuksia. Tästä ei voi olla, että se ei koskaan siis tule to- toteutumaan. Tässä olivat ne kolme kysymystä, jotka halusin teille esittää. Kiitän teitä teidän esityksestänne. Kiitoksia, Hauregi. Nyt tässä on hieman ongelmaa keskustelun järjestämisessä, koska neuvoston puheenjohtaja vastaa kaikkiin kysymyksiin kerrallaan Täällä on nyt yhdeksän puheenvuoropyyntöä ja meillä on aikaa ainoastaan puoli yhteentoista asti. Eli minä katkaisen puheenvuorot kahden minuutin kohdalla. Nyt varapuheenjohtaja Gurmai. Okei, okay, thank you very much. Um, pro- Kiitoksia kovasti. Olen ymmärtänyt, että teillä on kunnianhimoinen suunnitelma ja teidän ministerinne ovat jo antaneet erinomaisia esityksiä. Minä itse olen esittelijä lama suurasiassa ja toivon, ja uskon, että te puheenjohtajavaltiona viette asiaa eteenpäin ja puheenjohtajakaudellanne voimme saada hankkeen päätökseen. Eilen illalla tai iltapäivällä kävimme hyvin antoisaa keskustelua asiasta, joten todella – toivottavasti nyt kuulette, mitä sanon, koska tämä on tärkeä asia. Tämä oli ensimmäinen asia. Toinen asia. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että otatte vakavasti ympäristön suojelun ja mitä tulee työllisyyteen, niin sehän tulee olemaan yksi puheenjohtajakauden keskus, keskeisistä teemeistä. Vihreät työpaikat, siitä olette puhuneet paljon ja Tämä osoittaa, että otatte asian vakavasti, mutta meillä on myös rahoituskriisi edelleen, edelleen, edelleenkin päällä. Ensimmäisessä vaiheessa kriisi iski pahiten työtä tekeviin miehiin, sitten naisiin. On myös muistettava, että köyhyydellä on edelleenkin naisen kasvot Euroopassa, joten tämä on otettava huomioon. Ja on hyvä, että pidätte tärkeänä köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaa, mutta haluaisin tietää, että voisitteko te erityisesti ottaa huomioon naisten ongelmat. Ja olen tyytyväinen siihen, että toivotte myös tasa-arvoa edistää. Ja puheenjohtajavaltion edustaja on myös maininnut vammaisten oikeudet. Sehän näkyy myös esitysasialistallanne. Niin pidän tätä tärkeänä asiana. Mutta toki on otettava huomioon myös se, että Euroopalla on, Eurooppa on edelleen kriisin IGC. Tämä on ensimmäinen puheenjohtajavaltio sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. On oikein mukavaa, että Unkari myös kuuluu tähän trioon. Hyvä, että voimme kaikki tehdä yhteistyötä, kaikki triovaltiot. Espanja on hyvä paitsi sen vuoksi, että voitti jalkapallon maailmanmestaruuden myös sen vuoksi, että se oli hyvä puheenjohtajavaltio. Ja Zapatero ensimmäisessä puheessaan jo puhui omasta kunnianhimoisesta suunnitelmastaan, joten odotan, että vaikka teillä nyt ehkä pääministeri vaihtuu, niin koska teillä on vakaa hallinto siellä taustalla ja paljon vir- uutteria virkamiehiä, niin varmasti voitte jatkuvuuden taata ja varmasti myös käytte keskustelua kansalaisten kanssa, koska se on meille meidän, meidän sydäntämme lähellä. Minuutti kollega Duff. Kiitos. Seuraavaksi Duff. Um, president, uh, uh Mr. Puheenjohtaja ja hyvä valtiosihteeri, kiitos esityksestänne täältä, täällä. Olen aivan samaa mieltä siitä, että on aivan ensiarvoisen tärkeää, että noudatamme tarkasti toimielinten välistä tasapainoa sellaisena kuin se sopimukseen on kirjattu. Huomaan, että sekä komissio että neuvosto ovat suhtautuneet hieman varovaisesti parlamentin joihinkin valtuuksiin tässä suhteessa. En kuitenkaan usko, että odotattekaan meiltä sitä täällä valiokunnassa, että tunnemme sympatiaa sellaisia vastaan, jotka kärsivät perustuslaillisesta väsymyksestä. Eikö olekin tärkeää ja välttämätöntä, että jatkuvasti pyrimme parantamaan EUn toimielinten tehokkuutta ja toimivuutta ja pyrimme vahvistamaan niiden demokraattista legitimiteettiä. Ehdotukset parlamentin vaalitavan uudistamisesta ja sen kokoonpano ongelmien käsittelystä. Muistutan nyt tässä vielä, että nykyisellähän sopimusta loukataan. Tällaista ei voida sallia ja toivon, että Belgia puheenjohtajavaltiona ja olen varma siitä, että se tässä asiassa on reformistien puolella eikä päädy reaktionääristen voimien leiriin. Niitähän on neuvostossa nähtävissä ja muuallakin. Meidän on alettava pikkuhiljaa hyväksyä se, että sopimusta on tarkasteltava uudelleen. Sopimuksessahan on tällainen säännönmukainen uudelleen tarkastelumenettely sisällytettynä ja sillä voidaan muuttaa sopimuksen osia Ja konventtiin tässä tapauksessa osallistuisivat kaikki tärkeät sidosryhmät, tässä tapauksessa esimerkiksi kansalliset parlamentit ja poliittiset puolueet, ja ne keskustelisivat näistä keskeisistä kysymyksistä. Kyse ei ole pelkästään vaalitavan muutoksesta, vaan myöskin taloudellista hallinnosta. Jos haluamme parantaa hallinnon taloudellisuutta EU:ssa, ssa niin meidän on ehdottomasti vahvistettava myös EUn demokraattista legitimiteettiä. Tässä nyt kosketellaan sellaisia fiskaalipoliittisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat veronmaksajiin, ei pelkästään valitsijoihin ja äänestäjiin, vaan niihin kansalaisiin, jotka maksavat veroja. Meillä on tämä työryhmä, task force, jonka neuvosto on asettanut keskustelemaan hallintokysymyksistä, mutta olemme saaneet tietää, että, että sen rahoitus tulee Ecofinin leiristä ja Belgian tehtävä puheenjohtajana on tietenkin toimia Ecofinin puheenjohtajana. Ja se ei suinkaan ole siis Eurooppa-neuvoston vakituisen puheenjohtajan tehtävä. Kysyn, että onko syys- tai lokakuussa saatavissa tuloksia tämän työryhmän työstä. Ja jos näin on, niin jos ne ovat pettymys, niin onko tällä vaikutusta finanssimarkkinoihin ja Euroopan parlamenttiin? Voidaanko silloin olettaa, että neuvosto todella ottaa vakavissaan sen, että taloudellista hallintoa pitäisi kehittää? Mitä Belgia puheenjohtajana tekee tarttuakseen tähän haasteeseen. Näettekö, että odotettavissa olisi, tai voitteko hiukan ennakoida tai valmistella tätä Eurooppa-neuvoston päätöstä siitä, että järjestettäisiin hallitusten välinen kokous taloudellisen hallintotavan kysymyksestä. Ja miten sitten sopimusuudistus tähän liittyy? Olen kyllä tulossa tämän ajatusvyöryn loppuun. Yritetäänkö luoda yksinkertaisia enemmistöjä Eurooppa-neuvostossa? Sellaisia, joita vaaditaan enemmistön saamiseksi näille menettelytavoille. Kiitos, Jeff. Mutta nyt todella pyytäisin seuraavia puhuja pitämään kiinni puheajoista. Minun täytyy lähteä puoli yhdeltä koska muuten lentokoneihin jättää minut tänne ja pitää myös kunnioittaa neuvoston puheenjohtaja Seuraava puhuja Tarkovski. Uh, let me congratulate. Ensinnäkin ministeri haluan onnitella teitä kiinnostavasta johdannostanne, jossa katoitte paljonkin maaperää. Teillä on aika paljon ö, uh, työtä te- tehtävänänne puheenjohtajakaudellanne, sellaistakin, joka liittyy tähän valiokuntaan, mutta kun tunnemme Belgit, tiedämme miten Belgit ovat aiemminkin puheenjohtajakautensa hoitaneet, niin tiedämme, että olemme aika turvallisissa käsissä, hyvissä käsissä ovat asiat. Yhteisömeto, se, että pidätte, suhtaudutte sympaattisesti yhteisömetodiin, on aina vain parempi asia meille. Andrew Duff jo on viitannut siihen, että se, että meillä on nyt näinkin laaja Euroopan unioni, niin on yksi hyvä esimerkki siitä, miten olette tehokkaita. Muutama kysymys. Ulkosuhdehallinto. Haluaisin kysyä teiltä aikatauluista. Haluaisin kysyä, näettekö ongelmia henkilöstösääntöjen ja budjetin neuvotteluprosessissa, kun neuvottelette meidän kanssamme? Aiotteko te asettaa paneeleja, joiden tarkoitus on valita uusien valtuuskuntien päälliköitä? Nyt toinen kysymys. Mehän teemme työtä tällä hetkellä Lamassuur-hankkeen parissa ja kansalaisaloitteen parissa, mutta muutamia ongelmia tähän liittyy. Niin sanottu viisaiden miesten ryhmän tarkoitus on avittaa komissiota keskusteluissa. Mitä olette mieltä tästä? Ja toiseksi, jonkin verran väärinkäsityksiä on ilmennyt siinä, kun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen on viety juttuja sen jälkeen, kun komissio on tehnyt päätöksiä käsiteltävyyskelpoisuudesta. Mikä on teidän näkemyksenne, minkälaisia juttuja ei pitäisi käsitellä, koska meillä näyttää olevan erilaisia näkemyksiä tässä valiokunnassa kuin teillä. Ja sitten näistä epämuodollisista kokouksista sen verran, että kun nyt puhutaan tästä kiertävästä puheenjohtajuudesta ja Ashtonin tiimistä ja Euroopan neuvoston puheen, puheenjohtajasta, niin artiklassa 14 instituutioiden välisessä sopimuksessa budjettia koskien siinä säädetään tietystä määrästä kokouksia meidän kanssamme. Aiotteko te puheenjohtajakautenne aikana vielä pitää kiinni näistä kokouksista vai aiotteko luovuttaa nämä kokousmahdollisuudet pysyvälle puheenjohtajuudelle? Entäpä sitten teidän jälkeenne tuleva puheenjohtajavaltio? onko niin, että kiertävällä puheenjohtajalla ei enää ole roolia näissä kokouksissa? Kiitoksia seuraavaksi Le Grip. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kollegoiden tavoin kiittää ministeriä erittäin kattavasta, selkeästä, täsmällisestä esityksestä, joka myös oli omiaan vastaamaan jo osaan niistä kysymyksistä, joita olisin teille esittänyt. Eli nyt oikeastaan tämä kysymysten vuo tässä hiukan helpottuu ja voimme pysyä aikataulussa. Me suhtaudumme luottavaisesti eh, Belgian puheenjohtajavaltiona. Teillähän on paljon kokemusta yhteisöllisyydestä ja toivottavasti eh, perustus, eh, saamme vielä syvennettyä tätä asiaa. Me luotamme siis siihen, että kaikki belgialaiset osapuolet ovat valmiita soveltamaan Lissabonin sopimusta – yhteisömenettely mielessä pitäen. Viittaan myös tässä uuteen ulkosuhdehallintoon ja siihen työhön, jota vielä on tehtävä, jotta voimme hienosäätää niitä suhteita, jotka vallitsevat kiertävän puheenjohtajavaltion johtajuuden ja pysyvän puheenjohtajuuden välillä. Te viittasitte siihen, että lainsäädännössä on tullut viipeitä ja nyt täytyisi ottaa kiinni tätä takapakkia. Te viittasitte myös siihen epämuodolliseen dialogiin, jota ehdotatte trion välillä tapahtuvaksi. Ja myös pääsihteeristön kanssa. Mielestäni tällainen vuoropuhelu on sellainen, että sen tulisi tapahtua mahdollisimman poliittisella tasolla, koska eihän kyse ole siitä, että vain sisäpiirin henkilöitä kiinnostaisivat tällaiset asiat, vaan poliittinen työohjelma on sellainen asia, joka kiinnostaa kaikkia parlamentaarikoita ja mm, se kiinnostaa myös suurta yleisöä julkista mielipidettä. Ja pitäisi pitää huoli siitä, että tehtäisiin kiinteää yhteistyötä kaikkein poliittisesti edustavimpien parlamentin tahojen ja neuvoston kesken niin, että tämä vuoropuhelu olisi mahdollisimman hedelmällistä. Tämä oli ensimmäinen kohta. Toinen kohta on seuraava, mitä tulee Euroopan taloushallintoon. Puhun tässä lyhyesti. Tällä hetkellä seuraamme kiinnostuneena ja hyvinkin tarkkaan Van Rompäyn työryhmän tekemää työtä. Minusta olisi mukavaa, jos myös parlamentaarikot pääsisivät mukaan tähän peliin. Siis niin, kansalliset parlamentaarikot kuin Euroopan parlamentin jäsenetkin. Se olisi mielestäni erittäin tärkeää, jotta voitaisiin pohtia kaikkein sopivimpia mekanismeja – joiden myötä tuleva Euroopan taloushallinto, jonka toivottavasti neuvosto hyväksyy piakkoin, olisi sellainen, että se olisi mahdollisimman demokraattinen ja ottaisi huomioon Euroopan kansalaiset. Kiitos. Brons. Kiitos. Sitten Brons. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä valtiosihteeri, Totesitte, että perusoikeuksista on nyt tullut osa lainsäädäntöä, mutta kolme maata, jotka ovat olleet mukana neuvotteluissa, kokevat, että niille on annettu poikkeuksia, myönnetty poikkeuksia tässä suhteessa. Olen kuullut tässä valiokunnassa ja muualla näitä poikkeuksia kuvattavan arvottomiksi, että niillä ei ole mitään merkitystä. Olisin kiinnostunut kuulemaan teidän näkemyksenne tähän ja sitten tämän perus, perusoikeuskirjan asemasta näissä maissa. Honorable Scholz. Scholz seuraavaksi. Danke, Herr Präsident. Auch ich möchte mich meinen Kollegen an Puheenjohtaja. Führung danken. Haluaisin kiittää tästä esityksestä ja haluaisin rajoittaa kysymään kahdesta asiasta, jotka mielestäni ovat kuitenkin tärkeitä, kun mietitään sitä, kuinka Euroopan unioni kehittyy eteenpäin. Puhuitte hyvin kattavasti siitä, että yksi tärkeimmistä painopistealueista siinä, kuinka puututaan talous- ja rahoituskriisiin, on se, että tarvitsemme todella kaikkien kolmen toimielimen yhteistyötä. Mukaan täytyy saada sekä parlamentti, neuvosto että komissio. Ja yhteisölliset toimet ovat edellytys sille, että tämä poliittinen aselistan kohta Belgian kaudella saadaan toteutettua. Ja siksi onkin loogista, että täytäntöönpanossa ja jatkotoimissa sopimuksen suhteen tarvitaan jatkuvia uudistuksia Tässä tarvitaan myös lisää avoimuutta eurooppalaisen politiikan ymmärtämistä niin, että kansalaiset hyväksyvät sen. Heidät pitää saada mukaan näiden poliittisten haasteiden selvittämiseen. Tähän liittyvät nämä 780 miljardia ja demokraattinen konsultaatio. Tässä on kaiken pohjana. Miten kansalaiset voivat ymmärtää sen, kuinka tämä 780 miljardin potti käytetään. Meidän täytyy olla todella rohkeita, kun uudistamme talouden hallintoa. Ja minua kiinnostaisi se, kuinka aiotte yhdistää jäsenvaltioiden intressit ja yhteisön metodin aivan kuten viime viikolla Strasbourgissa päätettiin, ja tämän rahoituspaketin. Kuinka yhdistätte nämä asiat tulevina vuosina? Tämä johtaakin minut sitten toiseen asiakokonaisuuteen. Puhuitte delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpano säännöksistä. Tässäkin meidän täytyy rohkeasti edetä yhdessä toimielinten kesken. Näen tässä että eri toimielinten tasolla edelleen harataan vastaan ja katsotaan, mitä neuvosto voi saada läpi. Ja parlamentti taas taistelee yhteispäätös oikeuksistaan tietyillä yksittäisillä aloilla. Enkä näe vielä tiettyä valmiutta siinä, että vedetään yhtä köyttä. Ja tässä Belgian täytyy tehdä puheenjohtajakaudellaan paljon, jotta tästä umpikujasta päästään eteenpäin niin, että sopimukset, sopimukseen päästään todella toimijoiden välillä ja saadaan todellista avoimuutta näihin politiikkoihin. Grazie, onorevole. Kiitoksia sitten Hefner. Ja vielen Dank auch von meiner Seite. Kiitos myös minun puolestani siitä, että selvä, selvällä tavalla esittelitte tätä meidän kannaltamme hyvin kunnianhimoista ohjelmaa. Euroopassa on kriisi ja tarvitaan hyvää johtamista ja koordinointia. Tässä kriisissä ei pidä vahvistaa erottavia, vaan yhdistäviä tekijöitä. Ja sitä kautta siinä saattaa piillä sellainen mahdollisuus, että kansalaisetkin sen kautta oppivat ymmärtämään Euroopan lisäarvon. Haluaisin esittää pari kysymystä Ensinnäkin finanssikriisi, eurokriisi, taloushallinto. Tällä alueella on kyse siitä, että pitää sovittaa yhteen eri hallintomenettelyt ja muodot. Näin ei toistaiseksi kaikilla alueilla vielä ole. Miten aiotte onnistua luomaan sopivan tasapainon solidaarisuuden ja toisaalta jäsenvaltioiden taloudellisen vastuun ja budjettivastuun välille. Toinen asia, jonka haluan ottaa esille, on se, että uskon, että kaikki haluavat, että kansalaiset siirtyvät katsomasta näyttämölle ja heistä tulee aktiivisia toimijoita. Niin ainakin ymmärsin valtiosihteerin ajatukset. Meidän on kutsuttava kansalaiset mukaan. Tämä on heidän Eurooppansa ja tämä on hyvin keskeinen kysymys Euroopan tulevaisuuden kannalta. Eurooppalainen kansalaisaloite voi tässä olla tärkeässä asemassa ja olen iloinen siitä, että tämä asia on pikkuhiljaa etenemässä. Minä olen esittelijänä vetoomusvaliokunnassa tässä asiassa täällä parlamentissa ja Minua askarruttaa se, että pystymmeköhän luomaan epäbyrokraattisen kansalaisystävällisen välineen, jonka kansalaiset ymmärtäisivät ja jonka avulla kansalaisten aloitteita voitaisiin heille ymmärrettävällä ja tyydyttävällä tavalla käsitellä asiasta riippumatta. Odotan hyvää yhteistyötä ja oikein hyviä tuloksia näissä kysymyksissä teidän kanssanne. Lin. Niin. Kiitos, Sten Schöffling. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministerille hyvin valaisevasta esittelystä. Kysymys, joka keskittyy lähinnä yhteen asiaan. Kuinka hyvin teidän mielestänne, teidän kokemuksenne mukaan trio puheenjohtajuus toimii käytännössä? missä määrin, kun otetaan huomioon, kuinka paljon teillä on kokemusta puheenjohtajakausista, niin missä määrin se eroaa, poikkeaa muista puheenjohtajuuksista? Tuoko tämä trio jotain uutta tähän kuvaan? Tämähän on tietysti Tämähän tietysti kiinnostaa Unkaria, joka ensimmäinen tammikuuta on puheenjohtaja. Seuraava kysymykseni. Mikä tulee olemaan Belgian rooli 31. joulukuuta jälkeen? Aiotteko te vielä siinäkin vaiheessa pitää itseään jonkinlaisena ää, osallisena? Aiotteko te pitää itseänne vielä ikään kuin puheenjohtajan valtion ominaisuudessa olevana tahona Unkarin puheenjohtajuudenkin aikana? Ja entäpä sitten pitkällä aikavälillä? Jo, miten, mitä aiotte tehdä, jotta Triosta tulee todella toimiva instituutio? Kiitos viimeiseksi niin Messerschmitt. Thank you, Chair. It seems... Kiitos puheenjohtaja. Lienee paikallaan olettaa, että finanssikriisi keskustelu saa uutta tulta teidän puheenjohtajakautenne aikana. EKP pitää välttämättömänä muuttaa perussopimuksia, mutta myös Saksan perustuslaki tuomioistuimessa on meneillään juttu, joka koskee sitä, miten Saksan pitäisi tai pitäisikö Saksan toimia Kreikan taka, takumiehenä. Jos nyt Saksasta on odotettavissa päätöstä teidän kaudellanne, niin haluaisin tietää, miten te näette tämän asian ja minkälaisia ajatuksia teillä yleensä liittyy tähän asiakokonaisuuteen. Kiitos. Nyt tässäpä koko joukko kysymyksiä ja Chastel saa tehtäväkseen nyt vastata niihin. Nyt annan teille puheenvuoron. Voitte vastata näihin monien parlamentin jäsenten, toista jäsenen esittämiin kysymyksiin ja huomioihin. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ilahtunut kuullessani valiokuntani jäsenten kantoja, koska teillä on sellainen, täällä valitsee sellainen avoimuuden henki, joka on suorastaan odottamatonta. Selitän. Teidän valiokunnallanne on, tulee olemaan erittäin tärkeät suhteet neuvoston kanssa tulev- vain puolen, puolen vuotiskauden aikana ja myös seuraavan puheenjohtajavaltion aikana. Ja teidän täytyy yhdessä äh, ratkaista tiettyjä asioita, joista, joiden osalta olette toimivaltaisia. Ja olen iloinen kuultuani, että olette puhuneet myös muista ongelmista kuin niistä, joihin aluksi viittasin. Erityisesti oli mukava kuulla teidän pohdintojanne talouskriisistä, siitä, minkälaisia ongelmia kansalaisillamme on tässä kriisissä, siitä, millä tavalla taloushallinnon täytyy olla kunnianhimoista, siitä, millä tavalla budjetin, vuoden 2011 budjetin täytyy heijastella kansalaisten pelkoja ja huolia. Kansalaisethan ovat talouskriisin uhreja. Nämä ovat todellisia unionin ongelmia ja valitettavasti kansalaisten silmissä nämä ovat jopa tärkeämpiä ongelmia kuin perustuslailliset ongelmat. Talousongelmat ovat todellisia ongelmia kansalaisten silmissä. Ensinnäkin haluan sanoa, että aivan kuten tekin, minäkin odotan kunnianhimoisia päätöksiä taloushallinnon suhteen. Ja vaikka tämä saattaa tiettyjen ihmisten silmissä vaikuttaa ikonoklastiselta, kuvia rikkovalta, niin yhteisömenettelyn käyttäminen ei varmastikaan ole poissuljettu asia. Komissio on tehnyt meille kunnianhimoisen ehdotuksen, joka liittyy taloushallintoon. Se on tehnyt ehdotuksia, konkreettisia sellaisia. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voisimme pistää syrjään kansalliset intressit, jotta kaikki kansalaisemme eh, tunnistaisivat itsensä eh, niissä päätöksissä, joita me teemme, pitäisivät niitä ominaan. On erittäin tärkeää, että kansalaiset voisivat lopultakin sanoa, että lopultakin Euroopan unioni on auttanut meidät pois tästä kriisistä. Ei pidä vain täydentää niitä kansallisia toimia, joihin jokainen kotipuolessaan ryhtyy, vaan yhdessä täytyy ryhtyä yhteisiin toimiin. Se on meidän haasteemme tulevan puolivuotiskauden aikana. Tämä liittyy rahoitussääntelyyn, ra- taloushallintoon ja tämä liittyy Euroopan unionin budjettiin, sen käsittelyyn. Meidän täytyy kaikissa nä- kaikilla näillä aloilla ö, unohtaa kansalliset intressit niin, että voimme osoittaa kansalaisillemme, että Euroopan unioni voi toimia. Koska jos näin ei tapahdu, niin Euroopan kansalaisen käsitys Euroopan unionista ei parane. Euroopan unionin eh, kansalaisen täytyy eh, ymmärtää, että eh, unioni toimii kansalaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Nyt vuosi 2010 on avainvuosi. Nyt meidän täytyy vakuuttaa Euroopan kansalaiset siitä, että instituutiomme toimivat heidän puolestaan. No tullaanko, tuleeko, tulemmeko pettymään Van Rompäyn työryhmän tekemään työhön? Tämä työryhmä, tämä task force, on tehnyt työtä jo jonkin aikaa ja se on jo antanut tiettyjä suuntaviivoja, se edistyy jatkuvasti. Mutta minä en vielä tässä vaiheessa haluaisi sanoa, että me tulisimme pettymään työryhmän työhön. Minä uskon ja Belgia puheenjohtajavaltiona uskoo, että työryhmä tulee pistämään peliin kaiken osaamisensa, jotta se ei tuottaisi pettymystä sen enempää parlamentin kuin komissionkaan kunnianhimoisten tavoitteiden osalta. Me olemme Kun ajatellaan, että 27 valtiossa taloudelliset ja sosiaaliset tilanteet ovat hyvin erilaisia, niin kyllä kunnianhimo, tavoitteiden täytyy olla sitäkin kunnianhimoisempia. Ja minä haluan toki ottaa Euroopan parlamentin jäsenet ja kansalliset parlamentaarikot mukaan pohdintoihin, koska nimenomaan heidät kansalaiset ovat valinneet edustajikseen ja he ovat varmasti kaikkein paras ö, ö, välikäsi kansalaisen ja unionin välillä. Minä itsekin olen ollut parlamentaarikko, tiedän mistä puhun. Haluaisin myös sanoa teille seuraavan asian. Totta kai täytyy ryhtyä toimiin. Mutta edustaja Duff, pitäisikö jo tänään pohtia muutoksia perussopimukseen tällä nimenomaisella alalla, nimittäin taloushallinnon alalla. Minä uskon, että meillä on jo mahdollisuuksia tehdä paljon. Se, ilman, että jo tässä vaiheessa, ennen kuin olemme edes arvioineet lokakuun Euroopan neuvoston tavoitteita, niin ei minusta tässä vaiheessa vielä pidä avata tätä tietä ja lähteä perussopimuksen uudistamiseen. Emme me sinään vastusta sitä, että perussopimusta muutettaisiin. Mutta kun pitää tehdä nopeita päätöksiä, joita kansalaiset odottavat, niin meidän täytyy pyrkiä tekemään kaikkemme ilman, että täytyy ensin muuttaa perustamissopimusta. Me emme torju tätä keskustelua, mutta se on ennenaikaista mielestämme. Budjetti. Budjetti on yksi puheenjohtajavaltion tärkeimmistä kunnianhimoisista tavoitteista, ja sen täytyy olla myös Euroopan parlamentin kunnianhimoinen tavoite. Meillä on nyt aivan uusi täydellinen yhteispäätösmenettely, ja omassa johdantotekstissäni sanoin, että meidän täytyy asettaa hyvä ennakkotapaus kaikille tuleville puheenjohtajavaltioille. Meidän täytyy olla esimerkkinä kaikille tuleville puheenjohtajavaltioille, olipa kyseessä tämän vuoden lopu, lopussa tuleva puheenjohtajakausi tai vuonna 2011-2012 tuleva. Meidän täytyy nyt näyttää esimerkkiä hyvistä käytänteistä. Tämä puheenjohtajakausi on kausi, jolloin meidän täytyy vuoden 2011 budjettia hyväksyessämme ennakoida jo niitä keskusteluita, joita käydään vuonna 2011 ja Unkarin puheenjohtajakauden mittaan. Lamassuur on minulle sanonut komission kokouksessa, että haluamme rikastaa sitä menettelyä, jonka myötä vuoden 2011 budjetti hyväksytään siten, että myös puheenjohtajavaltio osallistuu tähän harjoitteeseen. Me osallistumme tähän harjoitteeseen, koska mekin olemme sitä mieltä, että että vuoden 2011 budjetti on hyvin kunnianhimoinen budjetti. Meidän täytyy vastata siihen, mitä kansalaiset meiltä odottavat. Ja meidän täytyy pohtia, millä tavalla vuoden 2011 budjetti ottaa huomioon ne elementit, joiden avulla voidaan vastata kansalaisten odotuksiin. Ähm, kriisin ikeessä. Tämä, emme voi lähteä tekemään budjettia ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut näin lainausmerkeissä. Ei. Nyt ollaan kriisissä ja jos Euroopan unioni ei myös budjetin keinoin vastaa kriisiin, niin silloin se ei kyllä onnistu osoittamaan puolelle miljardille kansalaiselle että se todella haluaa vastata kriisin haasteisiin. Minä en haluaisi olla pessimistinen, kun ajattelemme tätä öö, en halua olla pessimistinen, kun ajatellaan uusien meppien mukaanottamista. Viittaan tässä siihen kokemukseen, joka meillä on Irlannista, perustuslaillisesta sopimuksesta, etc. Kyllä uskon, että viimeistään Unkarin puheenjohtajakaudella varmasti, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun Kroatian liittymisestä puhutaan, niin varmasti siinä vaiheessa kaikki jäsenvaltiot pystyvät järjestämään tämän asian parhain päin. Minä en suhtautuisi pessimistisesti siihen, miten tietyt jäsenvaltiot reagoisivat tähän okaiseen kysymykseen. Mitä sitten tulee kansalaisaloitteeseen? Mehän olemme teidän käytössänne aivan täysin palkein. Me toivomme, että tähän aiheeseen tartuttaisiin mitä pikimmiten, koska lähdemme siitä, että kansalais aloite on ehkäpä kaikkein symbolisin perussopimukseen liittyvä seikka kansalaisten silmissä. Puolen vuoden aikana toivottavasti saamme otettua haltuumme tämän aloitteen, niin parlamentin kuin neuvostonkin sisällä. Kun ajatellaan koska miten me voisimme sen jälkeen, kun vuosi on kulunut Lissabonin sopimuksen voimaantulosta, niin miten me voimme selittää kansalaisillemme, että emme ryhtyisi toimiin kansalaisaloitteen parissa? Kyllä meidän täytyy pystyä sopimaan keinoista, joilla kansalainen voi puuttua siihen, mitä me teemme korkea edustaja Ashtonkaan ei voisi selittää kansalaisille sitä, että vuoden kuluttua hänen diplomaattinen osastonsa ei olisi käynnissä. Kyllä meidän täytyy, tämä on velvollisuutemme eh, kansalaisten silmissä. Ja eh, Aikataulu on ihan yksinkertainen. Joulukuuhun mennessä meidän täytyy toimia niin, että saamme aikaan yksimielisyyden, yhteisymmärryksen teknisistä, tähän asetukseen liittyvistä teknisistä elementeistä. Haluaisin parlamentin huomion kiinnittää siihen, että me emme halua millään muotoa mutkistaa kansalaisaloiteinstrumenttia. Mitä käytännönläheisempi se on ja mitä helppokäyttöisempi se on, niin sen parempi. Mitä tulee ulkosuhdehallintoon, Aikataulu on aika yksioikoinen. Haluamme, että vuoden loppuun mennessä Rova Ashton voi aloittaa välttämättömät ja tarpeelliset virkamiestensä rekrytoinnit. Viittasin häneen jo kansalaisaloitteesta puhuessani, eli ei vetele se, että vuoden kuluttua Lissabonin sopimuksen Ähm, voimaan tulemisesta tästäkään hankkeesta ei olisi tullut vielä mitään. Toivon, että voimme nyt ikään kuin aikuiset asettautua neuvottelupöydän ääreen ja viedä asiaa eteenpäin niin, että voimme ratkaista ne tietyt ongelmat, joita meillä vielä on, jotka liittyvät muun muassa virkamiesten värväämiseen. Meidän pitää toimia niin, että vuoden 2011 alussa tämä osasto hallinto voi toimia. Sehän on erittäin tärkeää myös unionin imagon kannalta Euroopan unionin ulkopuolella. Onhan se ihan naurettavaa, että Euroopan unioni ei voisi puhua yhdellä äänellä kolmansiin maihin nähden. Mitä sitten tulee siihen, niihin suhteisiin, jotka vallitsevat kiertävän puheenjohtajavaltion Ashtonin ja Rompään välillä – niin voin kyllä sanoa, että jos jollakin maalla on kunnianhimoisia tavoitteita soveltaa niin kirjaimellisesti kuin hengessäkin Lissabonin sopimusta, niin se on kyllä Belgia. Belgia haluaa soveltaa Lissabonin sopimusta joka itse asiassa on kyllä helpompi tulkita kuin monet haluavat väittää. Toki tiettyjä asioita täytyy vielä selventää. Toki ö, täytyy vielä laatia asetuksia, jotka täydentävät Lissabonin sopimusta, mutta aika usein ö, suorastaan kidutamme itseämme pohtimalla, että miten Lissabonin sopimusta tulisi soveltaa. Meillähän on Lissabonin sopimus eikä muuta kuin Lissabonin sopimus ja sillä sipuli. Niin, kun puhutaan lainsäädäntöohjelmasta, niin meidän täytyy ottaa kiinni sitä viivettä, joka lainsäädännön laatimisessa on seurannut vaalien jälkeen. Täytyy muistaa, että meillä on kaksi lainsäädäntötoimivallan käyttäjää. tietyt, niin neuvostossa kuin parlamentissakin, ovat esittäneet varaumia epämuodollisen dialogin suhteen, mutta aivan kuten viime viikolla Strasbourgissakin Pusekin kanssa totesimme, niin se on erittäin olennaista, jotta voimme välttää institutionaalisia ongelmia. Epämuodollinen dialogi on myös omiaan välttämään tiettyjä ongelmia Viittaan nyt tässä vaikkapa SWIFT-asia kokonaisuuteen. Se oli tällainen aika yllättävä asia, johon kuitenkin vastasitte erittäin asiallisesti. Tämä osoittaa vain sen, kuinka hyvät suhteet Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä valitsee ja osoittaa myös sen, että meidän täytyy yhdessä ratkaista ongelmia. Meidän on pidettävä huoli siitä, että kuulemme myös parlamentin ääntä. Me tiedämme, että lainsäädäntöehdotuksesta keskustellaan poliittisella tasolla, puheenjohtajakokouksessa, valiokuntien tasolla, komission tasolla. Meidän täytyy hyvässä yhteistyössä käydä myös epämuodollisia keskusteluita. Minulla ei oikeastaan ole mitään sanottavaa perusoikeussopimukseen optautista. Minä en ole mikään juristi, enkä myöskään lääkäri. En halua nyt tässä sanoa mitään sen oikeudellisesta arvosta. Minusta meillä on ihan riittävästi oikeudellisia eksperttejä, jotka pystyvät esittämään juridisia kantoja. Yleensä mitä useampi kokki, sen kum, huonompi soppa, ja siksi minä haluan, pyytäisin teitä konsultoimaan asiantuntijoita pikemminkin kuin itse laususin kantojani. Mitä sitten tulee komitologiaan ja delegoituihin ö, säädöksiin? Tässäkin kohtaa sanoisin, että meidän tulisi pistää sivuun kansalliset ja muut intressimme ja pohtia sitä, miten yhdessä voimme toimia niin, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat eurooppalaista lakia. Silloin kun ei löydä, löydetä yhteistä säveltä, niin silloin myös viivytetään lainsäädännön etenemistä ja se on kaikkein pahinta, mitä voi tapahtua olin tyytyväinen siihen kysymykseen, joka liittyy siihen, että mitä mieltä minä olen puheenjohtaja kolmikosta, triosta ja miten haluamme kehittää sitä. No, minä olen seurannut asioita jo parin vuoden ajan. Ja voisin todeta, että Tällainen trion kuuluminen on erinomainen tapa valmistautua omaan puolen vuoden puheenjohtajuuteensa. Ainakin meidän ja varmasti tämä pätee muihinkin. Se on, on hyvä, että voidaan tehdä yhteistyötä edeltävän puheenjohtajan kanssa ja myös tulevan puheenjohtajan kanssa. Se on ihanteellinen työtapa. Miksi? Siksi, että jokainen voi oppia toisen kokemuksista, mutta jokainen voi myös itse jo valmistautua siihen, miten voi edustaa 27 jäsenvaltiota, ei ainoastaan omaa, omaa maataan. Tällä tavalla ö, olemme voineet ottaa huomioon Espanjan painopisteet ja myös Unkarin painopisteet, eikä ainoastaan omia painopisteitään, jotka, koska eivät ne ole mitenkään eriössä. Ja tällä tavalla voidaan, me voimme myös ikään kuin vetää lankoja yhteen siitä, mitä Espanja pitää tärkeänä ja siitä, mitä Unkari pitää tärkeänä. Ja tässä triossa työskenteleminen on suorastaan paljastanut sen, miten tehokkaasti voimme tehdä yhdessä työtä. Tämä on ollut erittäin rikastavaa meille ja olemme myös voineet todeta sen, miten paljon Belgia on voinut siis on ollut erittäin rikastavaa ja helpottavaakin se, että on voinut nojautua toisaalta siihen, mitä Espanja on tehnyt, ja se sitten vielä kantaa oman kortensa kekoon, kun Belgia on laatinut omaa ohjelmaansa. Eli me olemme ikään kuin laatineet ohjelman, tällaisen laajemman ohjelman puitteissa. Ja tämähän on tietysti edellyttänyt sitä, että meidän on täytynyt avautua vieläkin meidän on täytynyt olla vielä avoimempia kuin jos olisimme laatineet vain omaa ohjelmaamme. Meidän on täytynyt kunnioittaa trion yhteistä ohjelmaa ja sen henkeä ja kirjainta. Toteanpa vielä sen, että meidän työmme ei suinkaan pääty 31.12., vaan Espanja ja Belgia, me molemmat maat tulemme avittamaan Unkaria sen oman puheenjohtajuuden aikana. Ja tulemme toki olemaan Unkarin käytössä. Annamme Unkarin käyttöön sen kokemuksen, jota olemme itse keränneet, koska juuri tällä tavalla voimme luoda jatkuvuutta, joka on koko trion idea. Jokaisen jäsenval- puheenjohtajavaltion täytyy kantaa kortensa kekoon triossa, antaa seuraavalle puheenjohtajavaltiolle omat kokemuksensa käyttöön. Ja tällä tavalla pitää huoli, voidaan pitää huoli siitä, että jatkuvuus myös neuvoston ja parlamentin välisissä suhteissa toteutuu. En nyt tässä halua enää perehtyä tai puuttua pankkien ongelmiin, koska on asiantuntevia asiantuntevampiakin tahoja. Joka tapauksessa meidän täytyy ratkaista ongelma. Ei meidän pidä vitkutella ongelmien ratkaisussa. Meillä on ongelmia ja me olemme täällä, jotta me ratkaisisimme niitä, joskus jopa nopeastikin, kiireellisiäkin ongelmia. Euroopan unionin täytyy tehdä yhteistyötä, sen täytyy näyttää hyvää esimerkkiä ja sen täytyy tehdä päätöksiä, mutta päätöksiä ei voida tehdä, ellemme onnistu sy- sysäämään sivuun omia intressejämme. Meidän täytyy muistaa, että olemme täällä palvelemassa puolta miljardia kansalaista. Tässä kaikki, mitä halusin teille sanoa. En varmasti ehkä pystynyt kaikkiin kysymyksiin vastaamaan täysin tyhjentävästi, mutta tässä sain hyvän käsityksen siitä, millaiset teemat ovat teidän sydäntäne lähellä. Eivät välttämättä olleet sella, kaikki sellaisia, joita olin odottanut, mutta mielenkiintoisia olivat. Kiitos. Signor Presidente, l'applauso puheenjohtaja. Nämä aplodit ja jäsenten kasvojen ilme puheenne aikana osoitti, että todella olemme kiinnostuneita ja teidän intohimonne asioiden käsittelyssä osoitti sen, että Belgia on innostunut, vakuuttunut kumppani Toivottavasti kaikki ongelmat voidaan ratkaista järkevällä tavalla. Toivottavasti te olette jatkossakin neuvoston puheenjohtajana. Kiitän teitä. nyt minun täytyy valitettavasti lähteä valiokunnasta toisaalle. Toivotan kaikille hyvää lomaa ja annan tässä puheenjohtajan puikot Gurmaille. Okay, I... Two minutes of reflection and then we, we continue. Pidetään kahden minuutin virkistyspaussia ja jatketaan sitten. Okay, so dear colleagues. Selvä. Hyvät kollegat, tiedän, että olette nyt aivan innoissanne tämän kunnianhimoisen esityksen jälkeen, jonka valtiosihteeriltä kuulimme ja toivomme, että maltatte pysyä paikoillanne, sillä tarvitsemme tällaisia asialleen omistautuneita eurooppalaisia kuin te kaikki olette. Jatketaan siis valiokunnan kokousta. Ja kuten tiedätte, puheenjohtajan piti lähteä ja minä olen nyt sitten se onnekas, joka jatkaa tästä eteenpäin. Olisi hienoa, jos voisitte istua alas, sillä tulossa on hyvin tärkeä asia. Istukaa nyt paikoillenne. Pyydän talousarvio 2011 asian valmistelijaa edustaja Saudargasia pitämään nyt esityksensä ja kiitän kaikkia niitä, jotka malttavat jäädä tänne. To be more brief, I... Kiitoksia. Esitän tämän nyt englanniksi, että voin puhua lyhyemmin. Aloitan Aloitan nyt siitä, mihin äsken jäätiin valtiosihteerin kanssa keskusteltaessa. Kollega Tondo kysyi ja valtiosihteeri vastasi. Kyse oli siitä, että tarvitaan solidaarisuutta ja sitä, että talousarviossamme on otettava huomioon kaikki kokonaisuus Euroopan unionin kokonaisuus ja kaikki jäsenvaltiot ja niiden toiminta kriisitilanteessa. Mielestäni kyse ei ole siitä, että leikatako vai eikö leikata, vaan meidän täytyy miettiä sitä, miten me valitsemme, kun meidän on sekä leikattava että jätettävä leikkaamatta kustannuksia. Minun ehdotukseni on tehdä ehdotuksia sellaisista alueista, joilla kustannuksia ei pidä leikata. Eli tämä on nyt vähän tällainen, olen nyt tässä vähän vastarannan kiiskenä siihen nähden, että yleinen tendenssi on se, että leikataan kustannuksia kaikkialta kriisiaikoina, mutta kriisin hoito käsittää monia asioita, se ei ole niin yksioikoista ja minä puhun tänään myös ITRE-valiokunnassa ja sanoin sielläkin, että esimerkiksi kilpailukyvystä, elinikäisestä oppimisesta ja sen sellaisista ei pidä säästää. Kannatan siis sitä, että näistä ei säästetä, sillä ne ovat juuri sellaisia alueita, joilla kriisejä voidaan torjua. Meidän valiokuntaan palatakseni otan nyt kantaa erikseen viestintäkysymyksiin ja uskon, että joissakin budjettikohdissa meidän on pidettävä kiinni rahoituksesta eikä leikattava sitä. Mainitsin tuon teollisuusvaliokunnan ja siellä etenkin neuvosto on ehdottanut leikkauksia meidän alueellamme ja viestinnän alueella. Komissio on jo itse tehnyt leikkauksia ja ehkäpä neuvostokin on näihin tyytyväisiä. Mutta se, mistä ehdotan jätettävän leikkaamatta ja pysyttävän samoilla rahoitustasoilla kuin nykyään, ovat hyvin tuttuja teille ja nyt menen niihin sen tarkemmin, mutta kyse on tiedotusvälinebudjetista. Se on asia, josta on monesti täälläkin keskusteltu. Toisekseen eurooppalaista kumppanuuksista ei myöskään pidä leikata. Ja innovaatiot ovat tärkeitä, niitä pitää tukea ja tiedotuksessa pitää olla yhtenäiset suuntaviivat. Yksi lisäehdotus, jonka teen, on se, että kansalaisaloitteeseen liittyvään viestintään panostetaan rahallisesti. Sen puolesta tässäkin valiokunnassa on monesti puhuttu. Ehkäpä tässä oli lyhykäisyydessä se, mitä nyt halusin sanoa, ja sitten voimme käsitellä tarkistuksia ja muita mielipiteitä. Kiitoksia. Kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. En tiedä, haluaako joku muu vielä puhua. Mutta Oregi ensimmäisenä sitten Andrew Duff. Eh, Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen olen mietinnöstä yhtä mieltä, siis mietinnöstä, jonka Saltarkas meille on esittänyt. Minulla on kuitenkin kolme huomiota, jotka tulevat Silvi Guillaumilta. Hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, koska hän on toisessa valiokunnassa – Ensinnäkin vahvistetaan se, että jäädytetään osa, joka liittyy kansalaisuuteen. Tämä ei ole mielestäni hyväksyttävää. Ja haluaisin, että tässä oltaisiin vieläkin konkreettisempia, jotta oltaisiin johdonmukaisia liittyen siihen, mitä aikaisemmin sanoin puheenjohtajavaltion edustajalle, se, että toivon säästöjä ja tiukkaa budjettikuuria ei tarkoita sitä, että kaikkia budjettikohtia leikattaisiin, aivan kuten esittelijä totesi. Itse kuitenkin puhun sen puolesta, että jos esimerkiksi parlamentin henkilöstökuluja leikataan koska päätämme esimerkiksi jäädyttää palkkamme, siis esimerkiksi, niin tämä säästö suunnattaisiin tämän kaltaisiin budjettikohtiin. Tämä olisi se henki, jota haluaisin itse ehdottaa. En halua, että Euroopan unionin talousarviota vähennetään tai leikataan, vaan haluan, että sitä suunnataan oikein ja uudelleen niin, että että käännymme tässä tavallaan kansalaisten puoleen, jotka ovat uhrautuneet kriisissä. Ja puhun oman ryhmäni kanssa tästä nähdäkseni, voidaanko tämä konkreettinen tarkistukseni Afkolta välittää sitten budjettivaliokunnalle. Ja toiseksi haluaisin muistuttaa siitä, että todennäköisesti laadimme tarkistuksen, jossa haluamme muistuttaa, että nyt on eurooppalainen vapaaehtoistyön vuosi. Ja ehkä tässä pitäisi nyt todella korostaa kansalaisten työn ja vapaaehtoisten, niiden miljoonien eurooppalaisten vapaaehtoista työtä, jotka teke, ovat siis töissä erilaisissa solidarisuustehtävissä. Ja tämä on kohta, johon pitäisi budjetissa konkreettisesti viitata. Ja vielä lopuksi aivan oikein pyydämme, että ensi vuonna kansalaisaloite saataisiin käyttöön, säästyisi voimaan. Ja toivomme, että tämä konkreettinen elementti todella ansaitsisi oikeat määrärahat, jotta voidaan edistää tämänkaltaisia aloitteita Useat ryhmäni jäsenet ovat tästä jo puhuneet ja he peläävät sitä, että budjettiin saataisiin jotakin pilottihankkeita, joilla voitaisiin sitten vakauttaa kansalaisaloitevälinettä. Nämä ovat ne huomiot, jotka halusin esittelijälle tehdä. Ja joitakin huomiota siitä, minkälaisia tarkistuksia ehkä teemme tähän tekstiin. Kiitoksia. Sitten Andrew Duff. Minunkin on kyllä kyseltävä ryhmältäni kantaa tähän asiaan. Täytyy sanoa, että suhtaudun vähän epäileväisesti tähän toiseen kohtaan, joka koskee eurooppalaisia kumppanuuksia. En tiedä, onko se osoittautunut sellaiseksi menestystarinaksi, että pystymme jatkuvasti vuosi vuoden perään peräämään sille lisää rahoitusta. Toivoisin, että keskittyisimme sellaisiin voimavaroihin, joilla tuetaan mielipidevaikuttajia ja sellaisia toimijoita, jotka ovat aktiivisia kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja toimivat EUn ja kansalaisten rajapinnassa. Ja sen takia Euroopan kansalaisohjelma, kansalaisten Eurooppa-ohjelman rahoitus pitää pitää nykyisellä tasollaan. Komissiolla täytyy olla itselläänkin keinot viestiä tehokkaasti ja resurssit siihen – ja se, että kolmen toimielimen pitäisi kolmen kesken pyrkiä yhteistyöhön asioissa on sellainen ajatus, että se ehkä voi hämärtää vallan, vallanjaon periaatetta ja sitä, että kullakin toimielimellä on oma mandaattinsa. Mitä tiedotusasioihin tulee ja tiedotusvälineille tiedottamiseen, niin mielestäni komission pitäisi tulla tänne kertomaan meille tästä aiheesta. En ole varma, onko komission edustajia tänään paikalla täällä, tai kuunteleeko kukaan ylipäänsä sitä, mitä sanon. Mutta me tarvitsemme komissiolta näkemyksiä sen omista talousarvioehdotuksista tällä alueella. Meidän on kuultava sellaisia. Ja toivon, että tarkistusten määräaika ei umpeudu ennen kuin meillä on ollut mahdollisuus haastatella komission jäsentä näistä asioista. Kiitos Valitettavasti komission jäsentä ei ole tänään paikalla eikä myöskään saada tänne paikalle, mutta kirjataan tämä pyyntö ja se on oikein hyvä huomio. Meidän täytyy muistaa, että kun nyt käsillä on Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen vuosi, niin ei pidä kysyä, että leikatako vai eikö leikata, vaan kysyä, että miten leikataan, sillä tämähän on hyvin hankala asia kaiken kaikkiaan. Jos muut kollegat eivät nyt halua käyttää puheenvuoroja, niin sanon sitten itse sanasen. Tai anteeksi, annan valmistelijalle vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Minun mielestäni on kyllä tarpeen säästää, mutta sekä komissio että neuvosto ovat jo ehdottaneet sellaisia, joten toivoisin, että teette tarkkoja tarkistuksia siitä, millaisia ehdotuksia teillä näiden lisäksi on. Ja sitten voisimme keskustella siitä, että pitäisikö joitakin alueita vahvistaa vai ei. Periaatteessa olen kyllä samaa mieltä täällä sanotusta. Mutta pitäisikö meidän nyt sitten jättää huomiotta nämä kolme tarkistusta, sillä kumppanuusaloitteessa kyse on hyvin pienestä leikkauksesta. Siinä olisi kyse vain siitä, että lähetetään periaatteessa sellainen viesti, että epäillään hiukan tämän aloitteen järkevyyttä. Onko tämä nyt sitten hyvä toimintatapa? Toivon, että tästä voitaisiin keskustella, mutta tämä on aika pieni tällainen pieni kysymys taloudellisessa mielessä. Kyse on enemminkin siitä, että miltä se näyttää. Jäsenvaltioiden ja toimielinten pitäisi keskustella yhdessä näistä asioista. Mielestäni tämä ansaitsee kyllä rahoituksensa ja se pitäisi pitää tämänvuotisella tasolla. Ja lisäksi sanon vielä, että aikaa on hyvin vähän käytettävissä sillä kesälomat ja kaikki ovat tässä välissä. Kiitoksia. Okei, okay, I can... Okei, okay, uh, Ramon. Ramon, ole hyvä. Haluaisin vain tietää, mikä on tarkistusten jättämisen määräaika. I wish to say, of course. So the uh, fixed deadline for amendments is the 20... Määrä aika on 27. heinäkuuta kello 12 ja olisi tarkoitus äänestää Strasbourgissa 6.9. Tässä siis tämänhetkinen aikataulu. Mutta Daffille vielä tiedoksi se, että ilman muuta meidän on puhuttava komission kanssa ennen äänestyksiä. Valitettavasti tänään he, sieltä ei kukaan voinut tulla tänne, sillä heillä oli muita sitoumuksia. Mielestäni tämä on aivan oikein. Meidän on vaadittava, että komissio on paikalla 6. päivä syyskuuta Strasbourgissa, jotta voimme käydä keskustelun ennen äänestystä. Onnistuukohan tämä? I will support it. Kyllä, minä kannatan tätä ehdotusta ja yritän järjestää asian. Kiitoksia valmistelija hienosta työstä ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla talousarviota koskevan kriisin ja kurinalaisuuden ratkaisemista käsittelevä työryhmä. Meillä on täällä myöskin venezuelalainen kollega, jonka toivotamme tervetulleeksi, mutta nyt ensin pyydän Ramonia esittelemään meille tämän asian. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti koska täällä on enää harvoja paikalla. Tässä on kyse nyt mietintö, joka on, jossa on suuri potentiaali meidän valiokuntamme työn kannalta. Kuten tiedätte, talous- ja rahoituskriisin takia, jossa unioni on ollut, niin komissio, neuvosto, Euroopan keskuspankki ja käytännössä kaikki Euroopan unionin toimielimet ovat esittäneet erilaisia toimenpiteitä, joita kutsumme talouden hallinnoinniksi. Tämä on hyvin yleinen käsite, johon kuuluu paljon erilaisia ehdotuksia, joista käsitellään Euroopan erilaisissa rahoitus- ja finanssikeskusteluissa nykytilanteessa. Konkreettisesti odotamme myös, että tämä työryhmä, jota johtaa Van Rompuy, esittelisi mahdollisesti lokakuussa konkreettisen ehdotuksen siitä, minkälaisia toimenpiteitä neuvosto ottaa käsittelyyn talouden hallintokysymyksissä. Mutta herra Feijo, jotta tässä tervehdin Ekon valiokunnasta, hän edustaa EPPtä, niin hän on laatinut mietinnön, oma mietinnön, joka koskee talouden hallinnon parantamista ja unionin vakautta, vakauden parantamista ja hän tuo esiin joitakin toimielimellisiä näkemyksiä näistä toimenpiteistä, joita nyt ollaan käynnistelemässä tai joista keskustellaan talouden hallinnoinnin osalta. Ja meidän valiokuntamme laati lausunnon ja pohdimme sitä, tämä on siis avainkysymys, niin että katsotaan nykysopimuksia ja kunnioitetaan jäsenvaltioiden itsenäisyyttä ja lainsäädäntövaltoja, niin pohdimme, voidaanko perustaa vakaa pitkän aika, aikavälin talouden hallintajärjestelmä. Toivottavasti sihteeristö valiokunnassa käännättää laatimani mietinnön. Olen laatinut sen vasta espanjaksi, olen siitä pahoillani, mutta toivottavasti Sifaur ja jos mahdollista puheenjohtaja tämän kesän aikana olisi hyvä saada tämä mietintö todella vielä kaikilla kielillä. Tämä antaa rakennetta meidän keskusteluihin ja kaikki tietäisivät näin, missä mennään, mistä keskustelemme. Ja tätä odotellessa, hyvät naiset herrat, annan teille ensimmäisiä käsityksiä ja ajatuksia Fejon mietinnöstä. Me laadimme siihen siis lausunnon. Fejon mietinnössä on kahdeksan suositusta, eli kahdeksan suurta osiota, ja asiaa, josta nyt keskustellaan taloudenhallinnon osalta EU:ssa. Ja uskon, että meidän valiokunnallemme AFKolle, ilman että nyt tässä puhutaan konkreettisiin talouden toimiin, niin meidän täytyy pohtia näitä viiden ensimmäisen mietinnössä esiin otettuun toimen toimielimellisiä vaikutuksia – sun suositukset 1, 2 ja 3 Feijon mietinnössä tuovat mukanaan useita esimerkiksi makrotaloudelliseen valvontaan liittyviä toimia, kasvu- ja vakaussopimukseen liittyviä toimia ja talouden hallintoon liittyviä toimia. Mikä on kaikkein tärkein näiden ehdotusten näkökulma? miten ne liittyvät toimielimiin. Mielestäni AFKon täytyy hyvin likeltä seurata komission ehdotuksia, jotka liittyvät siihen, mitä yleisesti kutsutaan sanktioiksi, seuraamuksiksi, jotta voidaan entistä tehokkaammin valvoa ja korjata poikkeuksia vakaus- ja kasvusopimuksesta, kun syntyy makrotaloudellista epätasapainoa, ja katsoa, miten mahdollinen Euroopan valuuttarahasto voisi tässä toimia jatkossa. Ja näihin sanktioihin kuuluu kolme eri kategoriaa. Tämä on yksi tärkeimmistä keskusteluista. Ja kuten aikaisemmin olin jo todennut, Saksan valtiovarainministeri on julkisesti sanonut, että seuraamukset, joita Saksa haluaa ottaa käyttöön, vaativat sopimusten muuttamista. Tiedätte, että sanktioita on siis kolmenlaisia. Ne ovat rahoituksellisia, tässä viitataan kohesiorahastoon, rakennerahastoihin, YMP ja niin edelleen. Sitten muita kuin rahoituksellisia sanktioita, joilla voidaan esimerkiksi rajoittaa maiden äänioikeutta, tai sitten menettelytapa sanktioita, joiden kautta Euroopan unioni voi puuttua kansalliseen finanssipolitiikkaan. Sen mukaan, kuinka näitä eri sanktioita tulkitaan, niin niitä pitäisi myös selventää sopimuksessa, mutta jotkut ovat sitä mieltä, ja komissio käytännönläheisemmästä näkökulmasta, aivan kuten valtiosihteeri, Belgian valtiosihteeri tänä aamuna puhuessaan totesi, tulkitsevat, että 121.6 ja 136a perusteella sopimuksessa on kylliksi toimivaltaa, jotta tämän kaltaisia sanktioita voidaan ottaa käyttöön. Feijan ehdotus neljä ehdottaa, että otetaan käyttöön voimakas, vakaa ja uskottava liiallisen velan ehkäisy- ja ratkaisumekanismi euroaluetta varten. Eli tässä puhutaan mahdollisesta eurooppalaisen valuuttarahaston perustamisesta. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä kysymys. komission jo nyt tekemä käytännöllä läheinen tulkinta 121, 136, 172 ja 394 sopimuksista koskevat talouspolitiikkojen koordinointia ja näin tarjoavat mahdollisuuden siihen, että kun yhteistä strategiaa ja sopimuksia muutetaan, niin voidaan ottaa käyttöön sellainen mekanismi kuin mitä ECOFIN otti käyttöön 9. toukokuuta. Kuitenkin monet uskovat ja ovat sitä mieltä, että julkinen eurooppalainen rahoituslaitos joka saa maksuosuuksia kaikilta jäsenvaltioilta ja joka näin laatii oman pääoman, alkupääoman, vaatisi sitä, että esimerkiksi sopimuksesta poistettaisiin artikla 125 ja samoin oikeudellisiin puitteisiin täytyisi tehdä muutoksia, jotta tämä elin voisi käyttää ainakin keskipitkällä aikavälillä omia varoja. Ja tämä vaatisi mahdollisesti myös kansallisten budjettien ja eu budjettien käyttöä tai yhdistämistä. Ja mielestäni tässä täytyy nyt odottaa sitä, että työryhmä todella tekee tätä konkreettista tointa koskevan ehdotuksensa. Tämä liittyy siis Feijon mietinnön neljänteen suositukseen nykykeskustelussa. Ja sitten suositus viisi. Siinä Feijo ehdottaa sitä, että otetaan pitkän aikavälin erilaisia bonusjärjestelmiä. Näin huomasin, tai näin, tätä käsittelimme myös aikaisemmin kriisi tilanteessa jäsenvaltiot maksoivat bonuksia, palkkioita, velkakirjoja, valtion velkakirjoja. Ja tässä täytyisi pohtia mahdollista yhteistä velkakirjalainamuotoa. Tästä on tehty myös muita ehdotuksia. Tärkein tuli Browellsin äh, mietintä tai ajatushautomolta. Eli että voitaisiin laskea yhteisiä eurooppalaisia velkakirjoja. Tähän ei välttämättä tarvittaisi sopimusten muutoksen, mutta Wolfram Munchau, joka kirjoittaa artikkeleita Financial Timesiin, hän on useasti sanonut, että tarvitaan toimielimellisiä muutoksia ja mahdollisesti riippumattoman finanssin neuvoston luomista, joka pitäisi sekin sitten kirjata sopimuksiin. Ja tästä samasta aiheesta keskustellaan myös sen suhteen, mikä olisi Euroopan investointipankin rooli pohditaan, voisi, voitaisiinko investointipankin roolia laajentaa niin, että se voisi toimia myös näissä kysymyksissä. Ja tässä me todella pohdimme sitä, voidaanko nykysääntöjen osalta, jotka koskevat investointipankkia, toimia niin, että he voisivat toimia myös velkakirjakysymyksissä. Ja mielestäni tässä tarvitaan todella meidän taholtamme juridinen määritelmä. Sitten kohdat, suositukset 6, 7 ja 8 eivät niinkään vaikuta institutionaalisesti. Siinä puhutaan sekundäärioikeuden muuttamisesta, ei sopimusten muuttamisesta, myös keskuspankkien sääntöjen muuttamisesta niin, että sallittaisiin se, että keskuspankit voivat ottaa ottaa lainoja, suverenia lainoja, joukkovelkakirjalainoja. Ja tähän pitäisi suhtautua niin, että ne saisivat tavallaan helpomman aseman ottaessaan lainoja, kun ne tekevät investointeja. Ja sitten suositus seitsemän Siinä puhutaan EUn tilastojen luotettavuuden parantamisesta ja komissio on laatimassa jo ehdotusta Eurostatin toimivallan suhteen, sen parantamisen suhteen. Tässä on, on, on ollut ongelmia tiedotuksessa, tiedotuksessa on ollut puutteita, se on ollut petollista. Joissakin jäsenvaltioissa on ollut annettu makrotaloudesta vääriä tietoja. Sitten kahdeksan suositus koskee unionin ulkoisen edustuksen parantamista talous- ja raha-asioissa. Mielestäni Feijon mietintöön liittyy nyt ongelma, koska tämä mietintö, jos nyt oikein olen ymmärtänyt ja saanut tiedoksi, hyväksytään täysistunnossa lokakuun alussa. Eli Ekon valiokunta ymmärtääkseni Ehkä Feijo voi tästä vielä kertoa minulle tarkemmin. Hyväksytään siis syyskuun lopussa. Jos me haluamme vaatia tähän lausunnon, ja näin meidän tulisikin tehdä, meidän tulisi käsitellä tätä mietintöä syyskuussa ja hyväksyä oma kantamme 39. syyskuussa täysistunnossa. Ja tuolloin järjestetään myös kuulemistilaisuus. Ja siksi ehdottaisinkin, että voisimme laatia mietinnön syyskuun alussa. Voisimme jättää siihen tarkistuksia ja muutaman, muutaman päivän aikana. Mutta on todella tärkeää, että AFKO ottaa kantaa tähän näin tärkeän asiaan. Sitten vielä lopuksi yksi huomio tai pohdinta. Se, mitä olen tästä Feijon mietinnöstä nyt sanonut, ei todellakaan kata koko keskustelua. Meillä on vielä monia muita asioita käsiteltävänä. Ensinnäkin, koska työryhmä, komissio ja neuvosto jatkavat esitysten tekemistä, koska kriisi valitettavasti ei tule päättymään vielä pitkään aikaan. Ja näin uusia ehdotuksia tulee kuin sieniä sateella. Ja toiseksi käsittelyssä on asioita, joita meidän tulee pohtia. Ensinnäkin EKP on ehdottanut finanssiviraston perustamista, eurooppalaisen finanssiviraston perustamista. Ja kriisivaliokunnan mietintö, jonka esittelijä on Pervance Beres, on ehdottanut talouspolitiikan korkean edustajan postin perustamista. Ja tästäkin meidän tulisi antaa oma kantamme. Samoin keskustellaan välttämättömyydestä ja siitä, että jäsenvaltioilla olisi yksi yhteinen valtimo-ministeri. Meillä on erilaisia neuvostoja, jotka pohtivat järjestelmäriskejä, vakuutuksia, lisäeläkkeitä ja niin edelleen. Ja nämä ovat uusia instituutioita, jotka tulevat vaikuttamaan koko institutionaaliseen kehykseen. Ja kaikesta tästä meidän täytyy antaa lausuntojamme. Nyt päätän puheeni. Pyydän, että, pyydän anteeksi, että puhuin näin laajasti. Ehdotan, että syyskuun alusta lähtien pohdimme Feijon mietintöä ja sitten kun pohdimme työryhmää, niin AFKO pohtii asioita uudelleen. Much, uh, if you allow... Kiitoksia. Jos sopii, niin antaisin esittelijälle tämän oma-aloitemietinnön isälle ensimmäisen puheenvuoron ja sitten kollegat voivat kommentoida. Feiju, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää kollega Ramonia tästä esityksestä. Meillä oli viime viikolla tilaisuus hiukan keskustella tästä mietinnöstä omassa kokouksessamme. Kyseessä on oma-aloite mietintö, jolla pyritään saamaan Euroopan parlamentille yhteinen mielipide tästä asiasta. Taustalla on kaksi komission tiedoksi, tiedonantoa sekä tämä työryhmä, jonka neuvosto on perustanut ja käsittelee tätä samaa aihetta. En nyt käsittele hyvin, kovin paljon näitä taustoja, koska ne jo tässä tulivat esille, mutta haluan kiinnittää huomiota siihen, että kahdeksan suosituksen joukossa on todellakin sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat lyhyt, lyhyen aikavälin toimia ja jotka vaativat innovatiivista uutta sekundäärilainsäädäntöä. Ja lisäksi on keskipitkä ja pitkän aikavälin toimia, joilla haetaan perustavanlaatuisempia institutionaalisia muutoksia jopa perussopimusten tasolla. Nämä ovat siis pitkän aikavälin ehdotuksia, koska kaikki tiedämme, miten hankalaa on saada aikaan muutoksia sopimuksiin. Määräajoista totean sen verran, että talous- ja raha-asian valiokunnassa on 7. syyskuuta tarkistusten määräaika. Sen jälkeen, kun käännökset ovat käytettävissä, 27. päivä syyskuuta on valiokunnan kokous, jossa äänestetään mietinnöstä ja tarkoitus olisi, että mietinnöstä mietintö menee sitten täysistuntoon. Asiassa on kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä, sillä komission jäsen ilmoitti, että syksyn alussa tehdään konkreettisia ehdotuksia tästä aiheesta suurin piirtein syyskuun lopussa. Neuvoston työryhmällä puolestaan oli ensimmäinen määräaika joulukuussa, mutta sitten tätä siirrettiin lokakuun alkuun ja nyt sitten puhutaan, että pitäisi jo syyskuun puolivälissä saada valmista sieltä. Parlamentti täytyy tietysti hyvin pitkälle ottaa huomioon neuvoston ja komission näkemykset asioista ja siksi kerron teille näistä aikatauluista. Hyvin suurella mielenkiinnolla olen nyt valmis kuuntelemaan teidän mielipiteitänne tästä aiheesta. Ja olen hyvin avoin kaikelle keskustelulle, mitä tästä käydään, ja olen teidän käytettävissänne. Obrigado. Eh, my colleague Mr. Kiitoksia. Olen mitä kiitollisin siitä, että olette paikalla. Myös Ramonia kiitän hänen laajasta poliittisesta lähestymistavastaan. Parlamentin täytyy nyt todellakin tehdä politi- poliittisestikin jotain taloushallinnon suhteen. Olen hiukkasen yllättynyt siitä, mitä Faija sanoi, eli että Ekon valiokunta äänestää ennen kuin muut ovat ehtineet reagoida työryhmän tuloksiin. Ehkä voisitte hiukan vielä selittää tätä juttua. Ehkäpä olisimme hiukan valistuneempia ja kenties kriittisempiäkin kommenteissamme, jos olisimme kuulleet työryhmän tulokset ennen kuin reagoimme äänestämällä muun muassa. Kaikki lienevät oikeassa siinä, että tämän hetkistä Lissabonin sopimusta voidaan venyttää aika pitkällekin niin, että voidaan ottaa huomioon meidän lyhyen aikavälin reaktiomme tämänhetkiseen kriisiin. Mutta jos me haluamme saada aikaan kestäviä ratkaisuja, ja jos me haluamme vakuuttaa niin markkinat kuin suuren yleisönkin kansalaiset siitä, että me nyt vakavissamme puutumme talouskriisikysymykseen ja talouspolitiikkaan ja rahoitusvakauteen, niin kyllä meidän täytyy perussopimusta muuttaa ja meidän täytyy jollain tavalla käynnistää tämä prosessi. Meidän täytyy jollain tavalla signaloida antaa sellainen merkki, että me haluamme siis lokakuussa alkaa muuttaa perussopimusta. Ehkäpä edustaja Fajoa kiinnostaisi tietää se, että tässä valiokunnassa me pohdimme ehdottavamme perussopimusuudistusta samalla kun keskustelemme tämän parlamentin koostumuksesta. Ja jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin ensin syksyllä perustetaan konventtivalmistelukunta ja sitten HVK myöhemmin perussopimuksen muuttamiseksi kaikilta mainitsemiltani osilta. Ja samanaikaisesti ehkäpä perustetaan valmistelukunta ja HVK talousasioista. Siinä on varmastikin järkeä. Olisi virhe yhdistää nämä kaksi asiaa keskenään koska jos kohta ne liittyvät läheisesti toisiinsa, poliittisestikin, ne ovat kuitenkin kaksi erillistä teknistä, teknisesti kaksi erillistä asiaa. Ja niihin täytyy puuttua eri tavoilla. Talousasioita käsittelevä konventti, valmistelukunta on ihan erilainen kuin poliittinen ja institutionaalinen sellainen. Joten toivon, että meidän kantamme rohkaisee teitä kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka liittyvät perussopimuksen muuttamiseen. Selväksi on tehtävä myös se, että talouspolitiikkojen vahvempi lähentyminen ja tiukemmat sanktiot, joka on Saksan lähestymistapa, ei vielä muodosta yhteistä politiikkaa. Näin tylysti sanottuna ei tässä ole kyse siitä, että pitäisi tällaiseen federalistiseen ongelmaan vastata federalistisin keinoin. Poliittinen ongelma on se, että ranskalaiset puhuvat paljonkin taloushallinnosta, mutta lopulta kuitenkin vastustavat poliittista lähentymistä. Eli parlamentin täytyy olla hyvinkin valppaana. Sen täytyy olla välimiehenä äh, Saksan ja Ranskan välillä. Ranskan täytyy, eh, parlamentin täytyy myös ö, auttaa Britanniaa, joka, jolla hallituksen vaihdoksesta huolimatta on edelleenkin aika euroskeptinen hallintotapa, lähestymistapa. Ja miten sitten tehdään ero eurovyöhykkeen ja muiden välillä, sekin on hyvin tärkeää En ole vielä nähnyt mietintöluonnosta, joten en tiedä, puututteko tähän asiaan, mutta minusta nähden teidän pitäisi. Minun mielestäni teidän tulisi löytää sellainen sanamuoto, joka mahdollistaisi sen, että Britanniakin voisi liittyä taloushallinnon muutoksiin – huolimatta siitä, että se ei itse välttämättä halua olla osa tätä taloudellista hallintoa, mutta että se kuitenkin myöntyisi siihen, näkisi sen hyväksi. Ja mitä sitten tulee budjettipolitiikkoihin, niin mehän tällä hetkellä juuri uudistamme budjettia, valmistelemme monivuotista talouskehystä – ja se, että aiemmin meillä ei ole ollut johdonmukaista budjettipolitiikkaa, joka ö, olisi suhdan mm, antisyklinen, niin se on ollut meille ö, hankala asia. Meillä ei ole ollut tällaista strategista konseptia käsitystä siitä, että minkä, mi, mitä varten meidän budjettimme olisi olemassa. Ja nyt kun otetaan huomioon esittelijän mietintö ja siis tämä esittelijän mietintö, kun otetaan huomioon rahoitusrakenne, on, niin se on erittäin tärkeää. On erittäin tärkeää, että AFKS näyttelee näkyvää roolia kaikissa näissä asioissa, niin budjettivaliokunnassa kuin Ekon eh, valiokunnassakin. Ja sitten loppujen lopuksi, jos me saamme aikaan sellaisen yhteisymmärryksen, eh, että kaikki, kaikkien mielestä perussopimusta täytyy muuttaa, niin aina parempi. On erittäin tärkeää, että olemme valmiit esittelemään roolia näissä keskusteluissa. Jos onnistumme samaan aikaan rohkean uudistuksen, niin tai jos rohkea uudistus on tulossa, niin me olemme sitten hyvissä asemissa neuvotella ja toimia. So, thank you very much. I'm sure. Kiitoksia. Varmastikin kollega saa tästä lisäinspiraatiota tästä Aleksandra seuraavana. Minäkin kiitän esittelijä sitä, että hän on tullut paikalle. Aikataulu on kyllä aika kunnianhimoinen ja meidän on ajateltava näiden muutosten todellisia vaikutuksia täällä perustus, perussopimusvaliokunnassa hyvin selvästi. Mutta tällä perusteella, mitä nyt olen kuullut, niin meidän on kyllä löydettävä nopeasti ratkaisuja ja pitää sopimusta, sopimusta muutettaessa jakaa asiat eri koriin sen mukaan, että, että mitä voidaan nopeammin ja kevyemmällä menettelyllä muuttaa ja mitä ei. Nyt on ehdotettu näitä viittä uutta valvontaviranomaista ja lisäksi on puututtu toimielinten näihin perusrakenteisiin ja niiden välisiin rajoihin. Ja olemme tulleet tällaiselle perussopimukselliselle rajalle. Kaikkia oikeusperustaan liittyviä kysymyksiä ei ole otettu vielä huomioon. Ja esimerkiksi Saksan perustus laillinen oikeuskäytäntö täytyy ottaa tietysti myös huomioon, sillä meillä on vielä keskeneräisiä menettelyjä omassa perus perustuslaki En oikein pidä mahdollisena sitä, että kaikkia näitä toimia voitaisiin toteuttaa muuttamatta sopimuksia. Ja Andrewn kanssa olen yhtä mieltä siitä, että pitää ottaa huomioon myös se, että mitkä maat kuuluvat euroalueeseen ja mitkä eivät, sillä kaikki toimia, kaikkia toimia ei tarvita kaikissa maissa. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhytsanaisesti. Haluaisin tukea sitä, että tämä on todella tärkeä aihe ja sitä täytyy sen tarvitsemalla tavalla tässä valiokunnassa käsitellä. Tämä on tärkeämpi kysymys oikeastaan Afkon kuin Ekonin kannalta. täytyy, talouskriisiin täytyy löytää vastauksia. Kriisi varmasti jatkuu pitkään ja se on Ekonin tehtävä, mutta Afkon täytyy käsitellä sitä vaikutusta, mikä tällä kriisillä on Euroopan unionin ja sen toimielimin. Tämä kriisi on tullut mukanaan eri kysymyksiä. Ensinnäkin sen, että tarvitaan todella eurooppalaista ulottuvuutta, koska ainoastaan tätä kautta on pystytty todella vastaamaan talouden ongelmiin. Samoin se on osoittanut sen, että koordinaatio, yhdentyminen talous- ja finanssipolitiikassa on ollut riittämätöntä. Ja samoin se on osoittanut sen, että politiikassa on ollut vajetta päätöksenteossa ja siinä, kuinka puututaan nykyisen kaltaisiin tilanteisiin. Tässä Eurooppa on ollut yksi tavallaan huono toimija. Monet muut suuret toimijat ovat pystyneet reagoimaan yhdellä äänellä ja välittömästi näihin suuriin valtaisiin ongelmiin, mutta samalla usein Euroopan unioni on reagoinut myöhässä ja Vasta tämän vuoden toukokuussa se on ryhtynyt todella päätöksiin ja toimiin, joita nyt pohdimme sen kannalta, kuinka ne vaikuttavat toimielimiin. Tässä on paljon kuitenkin rohkeita toimia. Ja tässä on uusia toimia, jotka eivät ole vielä tässä täydessä muodossaan sopimuksissa. Kun Espanja siirtyi diktatuurista demokratiaan noin 30 vuotta sitten, niin tuolloin demokraattiset voimat sanoivat, että muutos piti sisällään sen, mikä oli todellista, mitä jokaduilla nähtiin. Ja tämä sama pätee tavallaan Euroopan rakentamiseen. Meidän täytyy saada aikaan sellaisia äh, toimielinten välisiä sopimuksia, jotka heijastelevat todellisuutta. Ja jos meillä on vaikeuksia uudistaa perussopimuksia, niin meidän täytyy toimia mielikuvitusta käyttäen, innovoiden, niin että toimimme tavallaan sopimusten rajamailla, tulkitsemme kysymyksiä niin, että me saamme sellaisen toimielimellisen rakenteen, joka todella pystyy tekemään päätöksiä kriisiaikoina, mutta myös normaalina aikoina. Eli tarvitaan mielikuvitusta, Samoin täytyy katsoa, kuinka sopimuksia voidaan tavallaan venyttää, mitkä niiden rajat ovat. Ja tässä meidän roolimme on tärkeä, meidän valiokuntamme, kun taas Ekon valiokunta käsittelee puhtaasti taloudellisia kysymyksiä. Tämä on kuitenkin yhteistyötä talous- ja raha-asioiden sekä meidän valiokuntamme välillä. Halusin kuitenkin korostaa, kuinka tärkeä tämä asia on meidän valiokunnallemme. Tämä on todella äärimmäisen tärkeä meidän valiokuntamme vuosien tulevassa, tulevien vuosien työssä. Thank you very much. If you allow me, I would also like... Kiitoksia. Jos sopii, niin minäkin hieman kommentoin. Tiedämme, tiedämme kaikki, että Talous- ja finanssikriisi on luonut sellaisen poliittisen tilanteen, että on tarpeen luoda mekanismit, joilla voidaan estää vastaavan toistuminen ja taata julkisen talouden vakavaraisuuden vahvistaminen. Yksi keino on lisäksi kulujen leikkaaminen. Pystymme varmasti yhdistämään taloudellisen elpymisen ja julkisen talouden pitkän aikavälin vakauden. Meidän täytyy suojata julkisia varoja spekuloinnilta ja siihen tarvitaan eurooppalaisia vakausmekanismeja. Sitten on otettava huomioon erilaiset fiskaali, fiskaaliset rahoituslähteet ja yhteistyön parantaminen, etenkin euroalueella, kuten täällä, ja siis eurooppalaiset joukkovelkakirjalainat, jotka meidän on nyt alettava ottaa vakavasti, kuten täällä todettiinkin. Olen kollegan kanssa yhtä mieltä siitä, että myös pitkän aikavälin kuviota on ajateltava, jos puhutaan progressiivisesta elpymisestä. Ja tämä on todella tärkeää meille kaikille. Mikä sitten voisi olla tällainen pitkän aikavälin tavoite? Uusien kulutusmallien tukeminen, tuotanto, liikenne ja sellaisten mallien tukeminen hiilineutraalia taloutta kohti pyrittäessä. Ja sitten yksittäisten ihmisten, yritysten, alueiden ja niin edelleen tukeminen – hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen, jotta ihmisillä olisi käytettävissään laadukkaat julkiset palvelut. Ja neljänneksi makroekonomi, makrotalouspolitiikan roolia täytyy miettiä uudestaan, sillä viime kuukausien aikana EU:ssa on menetetty 7 miljoonaa työpaikkaa ja tämäkin on pidettävä sitten mielessä, että miten voimme luoda uusia työpaikkoja ja samanaikaisesti saada aikaan jotakin. Tässä minun kommenttini ja pyydän nyt Ramonia ja tietysti Feijua, jos hänellä on jotakin kommentteja, niin käyttämään vielä puheenvuoroja. En tässä nyt vedä mitään lankoja yhteen, koska mielestäni kaikki on selvää. Yksi kysymys tästä menetelmästä on kuitenkin perustavanlaatuinen. Andrew otti sen esiin. Ja hän puhui Feijulle siitä, että voisiko mietintö odottaa työryhmää. Näin meillä olisi enemmän aikaa oman lausuntomme laatimiseen konkreettisemmista näkökohdista. Tämä on mielestäni hyvin järkevä mielipide. En kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, hyväksyykö Ekon oman mietintönsä aikaisemmin vai myöhemmin olisi järkevää, että me antaisimme lausuntomme Ekonin mietintöön, joka on ottanut taas Task Force-työryhmän huomiot huomioon. Jos näin ei ole, niin sitten toimimme joka tapauksessa ennen sitä. Tämä oli tärkein huomioni. Kiitoksia. Esten Feiju vielä. Tässä tuli esille Oikein mielenkiintoisia ajatuksia tämän keskustelun aikana. Aloitan Daffin puheenvuorosta ja sitten Ramonista seuratessani työryhmän työskentelyä olen todennut, että siis parlamentti on kokonaisuudessaan tarkkaillut työryhmän työn edistymistä. Ja tässä jokunen viikko sitten pidettiin kokous, johon osallistuivat Ekon valiokunnan koordinaattorit ja he sitten keskustelivat työryhmän tärkeimpien jäsenten kanssa. Siellä myös sitten no, käsiteltiin tätä mietintöluonnosta ja teemme siis hyvin tiivistä yhteistyötä tämän työryhmän kanssa. Ja Työryhmä on kyllä yleensä ottaen samoilla linjoilla parlamentin kanssa. Halutaan tällaisia yleisluontoisia vastauksia mahdollisimman pitkälle. Komission jäsen Olli Rehn ja työryhmän johtaja ovat sitä mieltä, että parlamentin mietinnön ajatukset ovat institutionaalisessa mielessä samoilla linjoilla sekä komission että neuvoston kanssa. Kuten sanoin, niin määräaikakysymys on vielä aika avoinna, koska on sellaisia talous- ja raha-asianvaliokunnan jäseniä, jotka haluaisivat, että toimittaisiin nopeammin siitä syystä, että Kuten sanottu, mietinnössä on lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia ehdotettuina. Olli Rehn totesi valiokuntamme kokouksessa, että alkusyksystä on odotettavissa lyhyen aikavälin toimenpiteitä komission puolesta. Ja olisi nyt järkevää, että parlamentti ei välttämättä käsittelisi omia ehdotuksiaan ennen kuin komissio tekee omat ehdotuksensa. Saataisiin tällä tavalla aikaan parempaa vuorovaikutusta toimielinten välille. Mutta kuitenkin äänesty, äänestyspäivää täysistunnossa ei ole vielä määrätty lopullisesti. Voi olla mahdollista, että äänestettäisiin Strasbourgin lokakuun istunnossa, siis lokakuun loppupuolella, mutta ehkä olisi mahdollista äänestää myös lokakuun alussa Brysselissä täysistunnossa. Tämä on siis vielä avoinna. Vielä kerran totean, että mietinnössä esitellään hyvin erilaisia toimenpiteitä. Osa on hyvin välittömiä toimenpiteitä, joita olisi toteutettava kriisin ratkaisemiseksi tällä hetkellä, juuri nyt. Toisaalta on sitten sellaisia laajoja pitkän aikavälin toimenpiteitä, joilla on paljon vaikutuksia institutionaaliseen tilanteeseen, sopimusten täytäntöönpanoon ja soveltamiseen – ja jopa siihen, että sopimuksia joudutaan muuttamaan. Viime vuosina käyty sopimusten muutosprosessi on todellakin osoittanut, että se ei ole mitään helppoa työtä. Ja siksi mietinnön on oltava aika, otettava aika varovasti kantaa kaikkeen, mikä liittyy perussopimusten muuttamiseen – Nämä asiathan koskevat juuri teidän valiokuntaanne ja sen takia teidän sananne todella painaa tässä asiassa ja on erittäin tärkeää saada teidän kantanne tähän asiaan. Sitten tämä kysymys euroalueen maista ja muista EU-maista – Se on oikein hyvä huomio, sillä joissakin maissa halutaan käsitellä asioita yleisemmällä tasolla kuin taas toisissa. Taloushallinnon ajatusta olisi tarkoitus soveltaa kaikkiin 27 jäsenvaltioon, mutta tietenkin euroalueella on odotettavissa enemmän toimia ja muutoksia. Jotkin toimenpiteet suuntautuvat pelkästään euromaihin. Ajatus siitä, että budjetteja valvottaisiin, rakennemuutoksia valvottaisiin, niin nämä ovat esimerkkejä sellaisista asioista, jotka koskevat kaikkia 27 jäsenmaata. Vakaus- ja kasvusopimusta on loukannut useampi maa, Ja siksi tämän mietinnön ehdotuksissa korostetaan talouskasvun merkitystä myös vakauden ohella. Yhteisön budjetti tai union budjetti on sellainen kokonaisuus, jota meidän on arvioitava myös kokonaisuutena sekä sen suuruutta kaiken kaikkiaan että varojen jakautumista eri alueille ja eri valtioihin. Esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa on sellainen tilanne, että jos Saksassa tehdään jokin budjettipäätös, niin se vaikuttaa välittömästi näihin maihin. Tai jos Britanniassa päätetään jotakin budjetissa, niin, budjetista, niin se vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin. Siksi tarvitaan koordinointia talousarviopolitiikan, siis julkisen talouden politiikan välillä eri maissa. Kuitenkaan kansallisten parlamenttien suvereeniutta budjettiasioissa ei aseteta kyseenalaiseksi. Mietinnössä todetaan, että julkisuus ja valvonta, harjoittipa sitä sitten Euroopan parlamentti tai kansalliset parlamentit, niin se lisääntyy joka tapauksessa. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tehtävä on, sanoisin sen näin, niiden tehtävä on tukea tämän mietinnön ehdotuksia ja työskennellä niiden toteuttamiseksi. On siis lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä ja lyhyen aikavälin toimenpiteet sisältävät sekundaarilainsäädännön muutoksia, kuten jo täällä on tullut todettua. Kun mietinnöstä sitten aikanaan äänestetään, niin uskon, että teidänkin ajatuksianne siinä vaiheessa on mukana mietinnössä. Ja haluan vielä korostaa sitä, että kahdenväliset suhteet ovat hyvin tärkeitä tätä asiaa käsiteltäessä ja esittelijä aikoo esittää hyvin vahvan kannan tulevista toimista, joita tarvitaan kriisin voittamiseksi. Kiitoksia. have a small request. Uh, Kiitoksia. Pieni kysymys esittelijälle. Jos 50. voitaisiin Ekonissa äänestää, niin silloin meillä olisi paremmat mahdollisuudet valmistautua työhömme, koska viimeisimmän tiedon mukaan, joka sihteeristöllä on, niin sen mukaan äänestys on 5.9. Jos, äh, jos kaikki materia... Puheenjohtaja, tiedän, että määräaikakysymykset tämän mietinnön osalta olisivat sellainen asia, jota olisi pitänyt käsitellä viime viikolla koordinaattoreiden kokouksessa, mutta se ei onnistunut, koska meillä oli kiireisempi asia tämä valvontapaketti käsiteltävänä. Olen vakuuttunut siitä, että syyskuun alussa voidaan jo päättää lopullisista määräajoista ja näin voidaan sitten ratkaista ne huolenaiheet, joita teidän valiokunnassanne on esitetty. Ja meidän valiokuntamme koordinaattorit käsittelevät tätä asiaa. Kyllä siihen ratkaisu löytyy. For your great uh, job. Kiitoksia hyvästä työstä. Lopuksi haluaisin kertoa teille hienon uutisen ensi maanantaista alkaen Magdalena Alvarez tulee olemaan Euroopan investointipankin varajohtaja. Hänhän on meille tuttu. On ikävä tietysti, että näin asiantunteva kollega lähtee tältä parlamentista, mutta hyvä, että hän pääsee tähän uuteen tehtävänsä. Niin, Meillä tulee olemaan 6.9. Strasbourgissa ylimääräinen valiokuntakokous silloin meillä on mahdollisuus keskustella Ramon Hauregin mietintöluonnoksesta siitäkin. Ja 30. syyskuuta suunnitelmien mukaan meillä on kokous kansallisten parlamenttien kanssa. Tehän tiedättekin tästä asiasta jo. Ja lopuksi Haluaisin kiittää teitä hyvästä työstä puolen vuoden mittaan. Myös tulkkeja puheenjohtaja ystävällisesti kiittää. Ja toivottaisin teille oikein mukavaa kesälomaa. Toistaisin vielä sen, minkä sanoin eilen. Tehän tiedätte, että minä olen kansalaisaloitteessa ää, toinen esittelijä Lamassurin kanssa, niin toivoisin, että te pohtisitte tätä kansalaisaloiteasiaa lomankin aikana. Belgia, Belgian edustaja juuri sanoi, että Belgia puheenjohtajakaudella haluaisi saada asian pakettiin. Kaikkea hyvää teille kesäksikin ja tulkaa sitten takaisin uutta puhtia täynnä. Kiitoksia.